Hyvää huomenta kollegat. Ehkäpä voimme aloittaa. Lykkäsin kokousta viidellä minuutilla niin, että ihmisillä on mahdollisuus päästä paikalle. Nyt täällä on vähän enemmän henkilöitä ja nyt kiitoksia siitä, että olette paikalla täällä tärkeässä kokouksessa, kun katsomme tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitystä ja äh, nimitystä Kuuden jäsenen mandaatti päättyy 6. toukokuuta. Tänään me teemme, meillä on yksi uudelleennimitys ja viisi uutta ehdokasta ja jokaisen kuulemisen lopuksi me tapaamme sitten iltapäivällä ja iltapäivällä teemme arvion ja äänestys. Äänestys tänä iltapäivänä on salainen lippuäänestys jokaisesta näistä kuudesta ehdokkaasta. Ensimmäinen ehdokas, joka on luonamme tänä aamuna, on edustaja... Ähm, edustaja Balko Slovakiasta, joka on äm, uudelleen nimitys. Ja nyt eh, esittelijä herra Scholtes haluaisi sanoa muutaman sanan. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, jatkan sitten omalla äidin kielen, että voit laittaa kuulokkeet päähän tässä vaiheessa. Spoštovani, spoštovani, spoštovani kandidaat. Niin, hyvä ehdokas. Meillä on tänään suuri vastuu kannettavamme, kannettavamme. Me nimemme kuusi uutta tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Tämä on laitos, joka on hyvin tärkeä laitos julkisen rahoituksen valvonnassa. Ja tietenkin eh, julkisen rahoituksen valvonnan lisäksi me haluaisimme nähdä tämän laitoksen myös sellaisena, joka parantaa julkisten hyödykkeiden parempaa hallintoa. Tämä ei ole pelkästään suuri kunnia, mutta myöskin vastuu. Ja totta kai tätä vastuu pitää ottaa huomioon, ja se on tilintarkastustuomioistuimen tehtävä. Tulevaisuudessa heillä on tärkeä rooli, ei pelkästään siinä vaiheessa, kun tarkastetaan tilejä, vaan siinä vaiheessa, kun valvotaan ja arvioidaan myös äh, julkisten varojen käytön tehokkuutta. Erityisesti jos äh, unionin budjetti myöskin perustuu laajempaan äh, kantaan. Ja tänään me olemme valitsemassa kuutta jäsentä. Jotenkin me pitää katsoa heitä perussomuksen mukaisesti. Jäsenet valitaan kyseisten jäsenvaltioiden ulkoisten tarkastuselinten jäsenistä, ja ne pitää olla riippumattomia ja riippumattomia ilman mitään ehtoja, niin todetaan seut-sopimuksessa. Eikä tämä ole nyt ensimmäinen kerta, kun olemme tekemässä tätä asiaa täällä parlamentissa. Aikaisimpana, aikaisimpina vuosina huomasimme, että myöskin muitakin kriteereitä käytettiin näiden mainitsemieni kriteerien lisäksi. Totta kai meidän on sitten päätettävä, mitkä kriteerit ovat tärkeimpiä, millä on eniten painoarvoa. Totta kai eri ehdokkailla on erilaisia kriteerejä painotuksia. Ja kun sitten pyrimme tulkitsemaan somuksen määräyksiä, niin voi olla, että joidenkin ehdokkaiden osalta olisi ongelmia näkyvissä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että seut sopimus se määrittelee perusvaatimukset. Mutta meidän pitää katsoa hieman laajempaa kuvaa tässä yhteydessä. Tässä on kyseessä toimielin, joka jakaa tietoa yleisölle siitä, kuinka eurooppalainen byrokratia käyttää veronmaksajien varoja. Nyt pitää todeta, että tehtävä tänä edessämme ei ole mikään helppo, sillä jotkut ehdokkaat rikkaat. heidän todellakin pitää hieman vielä kiilottaa kilpeään. Ajatellaan erityisesti sisäisen ja ulkoisen tilintarkastuksen merittäjä. Ja ennen kuin menemme ensimmäisen erokkaan kyselylomakkeen käsittelyyn, haluaisin mainita vielä erään toisen asian. Minusta on ilman muuta selvää, että että se luettelo, joka meillä on edessämme, on tänään edessä, niin se on, tässä on nyt vain miesehdokkaita. Miksi, miksi on tämä esille? Koska Euroopan parlamentti on painottanut sitä, että sukupuolten välistä tasa-arvoa tulisi tukea. Ja meidän mietinnössämme me toteamme, että parlamentti tulee hyvin vakavasti miettimään – tilintarkastustuomioistuimen jäsenten sukupuolten välistä tasapainoa. Esimerkiksi tällä hetkellä on viisi tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, jotka ovat jäseniä 28. Ja jos nyt nimettäisiin kuusi uutta miesehdokasta, niin ei tämä suhdeluku parane yhtään. Ja sitten tänä vuonna tulemme nimeämään vielä kolme uutta ehdokasta, tai siis meillä nimetään nämä erokkaat. Ja uskoisin, että nyt olisi hyvä muistuttaa näitä kyseistä kolmea jäsenvaltiota, että he pitävät tätä miesten ja naisten suhdetta mielessään, kun, kun nimeävät ja ilmoittavat erokkaistaan. Jos he nimeävät vain pelkästään miesehdokkaita, niin olisi vain 10 prosenttia naisia tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä sen jälkeen, kun tämä on tehty tämä päätös. Ja tämä on se kyllä vakava asia. Olen puhunut tästä jo aikaisemminkin. Ja nyt vakavasti vetoan jäljellä oleviin jäsenvaltioihin, että pidätte tämän asian mielessä. Sen lisäksi uskon, että tällä tavoin meillä on tarpeeksi perustaa aloittaa ensimmäisen ehdokkaan esittely. Haluaisin kaikille KONT-valiokunnan jäsenille todeta, että heidän pitäisi todellakin pureutua syvälle kysymyksineen ja pyrkiä näkemään, ovatko kyseiset ehdokkaat todellakin ehdottomasti riippumattomia ja puolueettomia. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia edustaja Scholtes tästä kattavasta alustuksesta. Ähm, tässä on äh, tärkeä viesti sukupuolten välistä tasapainosta. Tämä on viesti, joka meidän pitäisi välittää jäsenvaltioille, kun he Eh, seuraavia nimityksiä tekevät. Ensimmäinen ehdokas on herra Balko. Eh, tämä on uudelleen nimitys. Ehdottaisin, että toimisimme tällä tavoin, että antaisimme ensin herra Balkolle viisi minuuttia aikaa pitää lyhyt alustus. Sitten eh, esittelijä voi esittää kysymyksiä ehdokkaalle. Sitten meillä on keskustelu jäsenten kanssa. He voivat esittää kysymyksiä. Sitten saamme vastauksen ehdokkaalta. Ja lopuksi esittelijä saa loppupuheenvuoron puheenvuoron, joten ensin annan puheenvuoron herra Balkolle. Tämä on siis uudelleen nimitys Slovakiasta. Herra Balko on ollut kanssamme viisi vuotta ja viime kaudella hän toimi hyvin paljon rakennerahastojen ja aluekehityspolitiikan alalla ja varmasti kollegat ovat olleet paikalla, kun hän on puhunut talousarvion valvontavaliokunnalle. Olkaa hyvä, herra Balko. Morning. Kiitokset ja huomenta puheenjohtaja, huomenta esittelijä, huomenta kaikki valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuusi vuotta sitten tasan sain ilon ja kunnian tänne saapua 15. maaliskuuta tuolloin esittäytymään ehdokkaaksi tähän tilintarkastustuomioistuimeen ja nyt olen täällä mahdollista uudelleen nimitystä varten. Uskon, että nyt tämä tietysti on teidän valiokuntanne ja parlamentti ne merkittävä osio ja minä olen jo yhden kauden ollut tuolla tilintarkastustuomioistuimessa. Viimeisten kuuden vuoden aikana olen saanut usean otteeseen tavata teitä ja pitää yhteyttä teihin esittelijänä erityisesti tutkimus- ja sisäpolitiikan asioissa ja myös taloudellisissa ja sosiaalisissa ja alueellisessa kohesiopolitiikassa, samoin kuin myös lainsäädäntöehdotuksissa, jotka koskivat horisontti 2020 ja osallistumissääntöjä, samoin kuin unionin tutkimusohjelmia ja erityiskertomuksia PK-yritysten takuujärjestelyistä ja seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja myös tilintarkastusjärjestelmistä ja komission työn velvollisuuksista ja vastuista ja myös kohesiopolitiikan tilintarkastusasioista. Ja me olemme pitäneet siis yhteyttä hyvinkin rakentavasti, ja ammattimaisesti ja uskon, että tämä työmme on kantanut myös hedelmää ja tämä työ on innostanut minua työssäni tilintarkastustuomioistuimessa. Olen kuunnellut teidän ajatuksianne ja kommenttejanne ja myös vastannut kysymyksiinne eri tilintarkastustuomioistuimen kertomusten yhteydessä ja olen havainnut, että on oikein hyödyllistä käydä myös kahdenvälisiä valmistelevia kokouksia teidän kanssanne ennen näitä varsinaisia esittelyjä. Minä olen nauttinut tästä työstä ja kunnioitan tätä työtä. Me olemme vastavuoroisesti luottaneet ja toisiimme ja, ja avoimesti keskustelleet ja olen myös tyytyväinen toimielinten väliseen yhteistyöhön näiden kahden toimielimen välillä. Tämä Tämä on innostanut minua kovasti ja näin olemme saaneet äh, parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen ja neuvoston välillä tuota luottamusta rakennettua. Ja tässä puhutaan nimenomaan unionin talousarvion täytäntöönpanon valvomisesta. Minä olen kovasti äh, motivoitunut jatkamaan työtä tällä alalla ja tehtäväni on tarjota apua vuosittaisessa ja myös monivuotisessa 2017 ja siitä jälkeenkin talousarvion täytäntöönpanossa ja myös me haluamme katsoa minkälaiset erityistarpeet toimielimillä ja varsinkin parlamentilla on. Tämä on nämä kertomukset ovat, tulevat yleensä aivan oikea aikaiseksi Minu, minä olen hyvin motivoitunut tekemään tätä työtä, koska koska oma kotimaani Slovakia johtaa neuvostossa puhetta tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla ja tietenkin haluan osallistua puheenjohtajakauden onnistumiseen tilintarkistustuomioistuin toimii täysin itsenäisesti ja puolueettomasti, mutta muutoksia on tapahtunut sen organisaatiossa viime aikoina, erityisesti kun ajattelen tuota uutta tehtäväperusteista organisaatiota ja kokemusta on tuosta tilintarkastustuomioistuimen työstä ja uskon, että se auttaa sen toiminnassa ja myös sitten pystyn puoltamaan unionin kanssa kansalaisten talouden. Ja, jos, ja minullahan on kokemusta yh, täydeltä kaudelta tilintarkastustuomioistuimesta ja se luo jatkuvuutta työhön tilintarkastustuomioistuimessa. Ja tilintarkastustuomioistuin myös äh, saa uusia jäseniä aika huomattavan määrän, ja siihen hän esittelijäkin jo viittasi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitokset huomiostanne. Kiitokset myös erinomaisesta yhteistyöstä tähän asti. Olisin äh, kovasti ilahtunut, jos äh, rakentavaa luottamuksellista yhteistyötä teidän kanssanne saisin jatkaa tulevanakin kautena tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Kiitokset teille. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, edustaja eh, herra Valko, tästä teidän esityksestänne. Nyt voimme mennä ehkä eh, esittelijään. Hän voi esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair, for the floor. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvä ehdokas. Ei ole epäilystäkään siitä, että eh, teillä on ammatillista kokemusta. Kuitenkin olette olleet nyt jo kuusi vuotta tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Kuitenkin minulla on muutama kysymys teille. Mikä teidän näkemyksenne on siitä, miten tilintarkastustuomioistuinta voitaisiin miten siitä voitaisiin tiedottaa enemmän julkisuudesta, miten se voisi olla merkittävämpi toimielin. Silloin kun tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon ja se ei ole välttämättä kovin hyvä lausunto, niin ja sitten ei ole minkäänlaista reaktiota myöhemmin, niin miten voisimme vahvistaa teidän toimielimenne roolia niin, että se olisi vahvempi ja jotta sen päätökset ja lausunnot olisivat relevantteja. Mm, toinen kysymys. Miksi tilintarkastustuomioistuin on vieläkin haluton ottamaan kolme uutta eetä, eli ekologia, etiikka ja tasa-arvo, esimerkiksi etiikka ja julkisten määrärahojen hallinnointi, nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja tilintarkastustuomioistuimena teidän täytyy olla riippumaton, joten ei ole hyvä, jos ilmoitatte, että annatte erityis huomiota omalle valtiolle, vaikka Slovakia olisikin sitten puheenjohtajavaltio seuraavalla kaudella. Joten te olette siellä tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Ja viimeinen kysymys. Tämä nyt vain, jos ehditte vastata. Kuusi vuotta sitten, 15. maaliskuuta 2010, te kieltäydyitte vastaamasta tähän viimeiseen kysymykseen, eli äh, vetättekö pois ehdokkuutenne, jos Euroopan parlamentti antaa teille kielteisen äh, lausunnon. Joten voisitteko selittää, miksi kuusi vuotta sitten kieltäydytte vastaamasta tähän kysymykseen? Kiitoksia. Selvä, herra Valko, Ehkä voisitte vastata ensin näihin kysymyksiin. Uh, thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia herra puheenjohtaja. Jos sallitte, käytän samaa taktiikkaa kuin tekin, ei käytän omaa äidinkieltäni, niin Sloveniaa tässä, ja siis Slovakiaa. Kiitokset. Ja jatkan sitten omalla äidinkielelläni. Niin. Ensinnäkin aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Miksi kieltäydyn viimeksi vastaamasta tähän kysymykseen? Niin, muistan, että ajattelin sitä, että jos saisin negatiivisen lausunnon, niin, niin ottaisin yhteyden kyllä ensin omaan hallitukseeni. No, olisin voinut vasta ehkä selkeämmin tämän mutta silloin en aivan tarkkaan tiennyt sitä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenen ja tämän valiokunnan jäsenten välinen yhteys pitää perustua luottamukseen. Jos minulle tänään esitettäisiin tämä sama kysymys, niin totta kai vastaisin selkeästi kyllä. Ja sitten seuraavaksi, miten tilintarkastustuomistuin voi julkisessa mielipiteessä olla paremmin myönteisessä valossa näkyvissä ja miten voi vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen roolia. Ja miten meidän tilannettamme voidaan vahvistaa. Tästä voin antaa yhden esimerkin. Nimittäin sen, että vastuuvapausmenettelyssä tuli, sinä oli vastuussa luvusta kuusi, ja kuulemisessa keskustelimme myös tästä kappaleesta, tästä luvusta ja suosituksesta viisi. Siinä todettiin, että komissiolle tulee antaa mahdollisuus rahoitusvälineiden ja rahoitusvälineiden arvioinnin osalta muuttaa niitä. Nimittäin lainsäädäntöelinten kohdalta asetuksen liitteellä voidaan näitä muuttaa, näitä määräyksiä. Ja te täällä talousarvion valvontavaliokunnassa ette ottaneet selkeää kantaa tähän. Eli hyväksyttekö meidän kantamme vai ette. Te totesitte, että otatte asian tiedoksi. Niin jos tietenkin on ollut selkeämpää, että kyseessä on vain henkilökohtainen kantani tässä kuulemisessa, jos tämä olisi selkeämmin tullut esille ei pelkästään tässä tapauksessa, vaan myöskin muissakin tapauksissa, että lainsääntäjien kannat ovat selkeämpiä niin myöskin tilintarkastustuomioistuimen maine julkisuudessa olisi parempi. Ja vielä viimeinen kysymys, koski koski niin yhteydessä Slovakian puheenjohtajakauteen. No ilman muuta tilintarkastustuomioistuimen jäsenä olen täysin riippumaton, mutta minun mielipiteeni on se, että me tilintarkastustuomioistuimen jäsenä voimme ennalta ehkäisten jo toimia siinä vaiheessa, kun unionin talousarvion varoja käytetään. Ja tämän teemme yhdessä kansallisten toimielinten kanssa. pöytäkirjan yksi mukaisesti. Eli työskentelemme yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tilintarkastustuomioistuin myöskin vuosikertomuksen julkaisemisen avulla voidaan näitä tiedottaa ja tämä, ja tämä lähettää myös heille tiedoksi. Ja tätä haluaisin käyttää myöskin Slovakian vastuuelinten kanssa, että heillä on sitten paras tieto ja parhaat ajatukset sen suhteen, jotta voidaan välttää, välttää kaikenlaisia mahdollisia ongelmia. Tässä minun vastaukseni näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Meillä on aikaa vain kello 9.30 asti ensimmäistä ehdokasta varten, todennäköisesti koska hän on uudelleen eh, nimitys. Eh, meillä on nyt kuitenkin kollegaa, jotka haluavat esittää kysymyksen. Eh, pyytäisin teitä esittämään hyvin lyhyen kysymyksen, ei siis pidempään kuin kaksi minuuttia. Petri, taisi olla ensimmäinen listalla. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja arvoisa jäsen ja nyt myös eh, jäsen ehdokas eh, tilintarkastustuomioistuin herra Valkomilla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin eh, tilintarkastustuomioistuin on julkinen viranomainen, joka valvoo veronmaksajien rahojen oikeaa käyttöä ja tällä tavoin auttaa Euroopan parlamenttia analysoimaan, käytetäänkö EUn budjettia varainhoitoasetusten mukaisesti. Useassa tapauksessa olemme pyytäneet tilintarkastustuomioistuinta antamaan parlamentille tarkempaa tietoa heikkouksista jäsenvaltioiden EU-määrärahojen käytössä, jotta voitaisiin puuttua järjestelmällisiin puutteisiin eh, jäsenvaltiotasolle. Eh, tämä maakohtainen tieto löytyy tilintarkastustuomistojen analyyseista osittain, mutta lisätoimia tarvittaisiin, jotta parlamentti voisi puuttua näihin ongelmiin tehokkaasti. Miten te olette tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä puuttuneet tähän asiaan ja mitä tekisitte tulevaisuudessa tässä suhteessa? Ja sitten ihan lyhyesti toinen kysymykseni siinä se koskee sukupuolten tasa arvoa, tasapainoa. Tämä on todella harmillista, jos tämän kierroksen jälkeen päästäisiin tilanteeseen, että olisi 25 miestä ja kolme naista, joten miten olette menneisyydessä ja miten aiotte tulevaisuudessa vaikuttaa tähän epätasapainoon? Kiitoksia. Kiitos Petri. Otamme vastaukset kaikki lopuksi. Edustaja Ajalla Sender seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Niin tahtoisin että Balko vastaisi myös jollain muulla kielellä kuin omalla kielellään. Ja varmasti hän myös puhuisi sitten lyhyemmin, jos joutuu puhumaan jotain muuta kieltä kuin omansa. No, minä haluaisin vuosikertomuksesta sen kohdista 10, 11 ja 12, jotka koskevat sisäistä ja työjärjestystä. Nyt me, me käymme läpi, olemme käyneet läpi tuota vastuuvapautta vuodelta 2014 ja siellä oli kyllä valtavaa ja yllättävää ellei jopa suorastaan hälyttävä virheiden määrä juuri tuo, tuo, noissa kappaleissa tällä politiikan alalla. Valtavan suurista tapauksista oli kyse ja siellä myös vähennettiin valtavalla määrällä ex ante arviointeja ja se on johtanut valtavan määrään virheitä ja te vastaatte kuitenkin juuri näistäkin politiikan aloista. Te puhuitte joistakin yksinkertaistuksista. No, Minusta pitäisi yksinkertaisemmin päätyä myös siihen, että virheitä tapahtuisi vähemmän, mutta nyt näyttäisi olevan täysin päinvastoin. Eli voisitte varmaankin selostaa meille, mistä kummasta nämä jättimäiset virheet ovat oikeastaan peräisin tutkimuspolitiikan alalla eri ja tehän olette itse juuri olleet niistä vastuussa. Okay, thank you. Uh... Selvä, kiitos. Martina. Děkuji. Vážený člene účetního dvora, vážený pane kandidáte. Dáme myös kiitokset, hyvä ehdokas ja tilintarkastustuomisten jäsen. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin 2014 vuoden vastuuvapaudesta olen vastuussa ja mielelläni haluaisin tietää, mikä näkemys teillä on. Te työskentelette paljon kohesiopolitiikan parissa, mikä on tarpeellista, mitä ongelmia on jäsenvaltioissa ja kuinka ei vain meidän talousarvion valvontavaliokuntamme, vaan myös tilintarkastustuomioistuin tehdä läheisemmin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä ehdotuksia teitä, teillä on tulevaisuuden kannalta? Odotan jäsenvaltiolta enemmän vastuuta vastuusta. Mitä mieltä te olette? Tehän olette kirjoittaneet ne luvut, jotka tätä asiaa koskevat. Sitten toiseksi olette ehdottanut muutoksia tilintarkastustuomioistuimeen, ei vain mitä tulee yhteistyöhön muiden toimielinten kanssa. Tehän olette jo puhuneet eh, tilintarkastustuomioistuimen ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteistyöstä, mutta mitä muita toimenpiteitä tarvitaan, jotta eh, Euroopan unionin eh, taloudellisia etuja suojattaisiin paremmin tulevaisuudessa. Ja kolmas kysymykseni, tämä liittyy tilanteeseen, joka syntyy nimenomaan minun vastuuvapaus mietintöni yhteydessä. Tässä ajattelen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta maahanmuutosta. Te tiedätte, että tämä menettely e, komissiossa ei ollut ihan se e, tyypillisin, joten mitä te tekisitte, jos tällaisen erityiskertomuksen joutuisitte kirjoittamaan, mikä olisi näkemyksenne ja mikä olisi ideaali e, tapa toimia? Köszönöm szépen, nekem egy <clears throat> nagyon rövid kér. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuusi vuotta sitten herra Palko osoitti, että hän on pätevä ja kokenut, ja tämän takia tuimme myös hänen ehdokkuuttaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kuulemisessa – hän on tehnyt hyvää työtä tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä viimeiset kuusi vuotta. Ja nyt kysymykseni onkin, että miksi Slovakian hallitus ei ehdottanut naisirokasta tähän paikkaan? Joku, joka olisi todellakin kykenevä ja pätevä, joku, joka on joka on, miksi sitten Slovakia ei ehdottanut hänen sijaansa jotain naisehdokasta, vaikka hän on tehnyt hyvää työtä. Ja olisi todellakin ollut vakavaa, olisiko ollut vakavaa, että olisi lähdetty sitten joku nainen, vaikka jos meillä on jo tällään pätevä ehdokas ehdokkaana. tästä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 ehdokas on tietysti kovin kokenut, joten ei sen kummempia epäilyjä, mutta esittäisin kuitenkin sen kysymyksen, että kun tilintarkastustuomioistuimen suosituksista 70 prosenttia jäsenvaltiot eivät ota kuuleviin korviinsa, eivätkä niitä ryhdy millään tavoin huomioimaan eikä täytäntöönpanemaan, niin ei, miten tässä pitäisi ryhtyä toimiin sitten? Millä tavalla aiotte kannustaa ja parantaa tilannetta, koska olen sitä mieltä, että olisi merkittävää jäsenvaltioiden myös täytäntöönpanna suosituksia. If we're being brief and the last one, Bart. Ja, Niin minä haluaisin muistuttaa ehdokasta siitä, että esittelijä esitti kysymyksen tähän kolmeen ehen ekologia, etiikka ja tasa-arvo. Voisitteko vastata siihen vielä? Kiitos. Okay, lots of uh, good questions. No niin, paljon hyviä kysymyksiä siinä, herra Valko, joten teillä on puheenvuoro. I will have, I will have, uh, Minulla on vaikea nyt tilanne, että voin vastaamaan näin moneen kysymykseen. Edustaja Ajalla Sender pyysi minua käyttämään muuta kieltä kuin niin Minä haluaisin täyttää sosiaalisen velvoitteen ja onnitella herra Tamas Deutschia äh, Unkarin äh, kansallispäivästä tänään. Hänellä on kokardi tuossa rintapielessä ja monet teistä eivät ehkä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mitä tulee tähän viimeiseen kommenttiin herra Staasille, että vastaisin etiikkaan kysymykseen. Haluaisin vastata, että tietenkin etiikka on päävastuu meille, kun teemme työtämme. Ja me yritämme lähestyä etiikkaa, tai olla, e-, meillä pitää olla eettinen lähestymistapa kaikessa työssämme. Yksi ö, osa tai esimerkki tästä eettisestä lähestymistavastamme on se, miten koordinoimme työtämme, joka koskee Euroopan unionin kansalaisten äh, taloudellisten etujen suojelua. Yhteistyössä Olafin kanssa esimerkiksi on eettistä, että me lisäämme työtämme tällä alalle suojellaksemme Euroopan unionin kansalaisten taloudellisia etuja lähettämällä Olafille enemmän tapauksia. E, viime vuonna lähetimme Olafille 22 tapausta, sitä ennen 14. Kun tulin e, tilintarkastustuomistoimeen e, tapauksia, lähetettiin vain kolme. Eli voitte nähdä, että kuudessa vuodessa tämä luku on noussut neljä viisinkertaiseksi. Mielestäni tämä on eettinen tapa toimia. Ehkäpä nyt sitten jatkan äidinkielelläni, koska pystyn muotoilemaan ajatukseni vähän tarkemmin. Sitten kysymys, joka koski sitä, että 73 suosituksistamme, niitä ei ole pantu täytäntöön jäsenvaltioista. sanoisin seuraavaa. Minä en muista 73 tapausta minun tietojeni mukaan, ja tämä kyllä mielestäni täällä myös kerran esiteltiin tässä erityiskertomuksessa seurannasta. Siinä sanottiin, että 73 prosenttia meidän noin 600 vastauksestamme vuosina 2012, 2015 ne pantiin osittain tai täysin täytäntöön. Tämä on se luku, johon minä muistan mm, suosituksistamme. Sitten tohtori Deutschin kysymys, nimittäin miksi Slovakian hallitus ei ehdottanut nais- Eh, ehdokasta. Minä en ole Slovakian hallituksesta. Minä en tiedä, miksi nimenomaan minut asetettiin ehdolle. Minä kuitenkin yritin toimia työssäni kuuden vuoden ajan täysin riippumatta. Minä en ole eh, halunnut piiloutua Luxemburgin virkkani, eh, vaan olen yrittänyt toimia ennaltaehkäisevästi kun olen esitellyt vuosikertomuksemme. Vuonna 2012 esittelin täpä, jopa hallituksen kokouksessa ja esittelin sen Slovakian parlamentin e, Eurooppaa asiain valiokunnassa. Olen tehnyt yhteistyötä korkeimman valvontaviranomaisen kanssa. Olen yrittänyt jättää jälkiä, e, jotta nähdään näkee, mitä me teemme, e, jotta näkee, että voidaan toimia myös ennaltaehkäisevästi ähm, Slovakiassa. Ja mikä on minun näkemykseni äh, tästä maahanmuuton erityiskertomuksesta, kun tätä asiaa käsiteltiin kollegiossa. Minä, kuten kolleganikin, ensimmäisessä käsittelyssä olimme kaikki vähän huolestuneita komission kolmen jäsenen kirjeestä. Me pidimme tätä puuttumisena meidän integriteettiin. Me, ei nyt suoranaisena yrityksenä vaikuttaa meihin, mutta vähän siihen suuntaan. Ja Tämä lähestymistapa ei ollut sovelias tässä tapauksessa, jos oli kyse maahanmuuton erityiskertomuksesta. Tässä oli kaksi toimintatapaa, jotka olivat keskenään ristiriidassa. Toinen kysymys on, kuinka ajankohtainen tällainen erityiskertomus on. Meidän pitäisi olla mahdollisimman ajankohtaisia. Monet kollegat sanoivat sarkastisesti, että kahden vuoden eh, jälkeen eh, tämän erityiskertomuksen julkaisemista tilanne on taas jo muuttunut täysin. Siksi eh, olen iloinen siitä, että lainsäätäjä on nyt muuttanut menettelyjä ja määräajat ovat lyhyempiä meidän erityiskertomustemme välillä. Tällä hetkellä tämä on 13 kuukautta. Se on erittäin myönteistä. Ja se, että nämä kertomukset esitetään niin myöhään, esimerkiksi 24 kuukautta myöhemmin, kuten 6 vuotta sitten, niin sitä ei voida hyväksyä. Edustaja Ajalla Sender kysyi myös Minulla on nyt myönnettävä, en, en nyt saa selvää tästä. Voisitteko toistaa kysymyksenne vielä? Niin, kiitos puheenjohtaja. Niin, yksi kysymys teidän vastuutehtäväänne näissä kappaleissa tutkimuspolitiikasta 2010, 2011 ja ja 12 niinä vuosina nimenomaan virheiden määrä nousi huikealla tavalla aina tähän 2014 vuoteen asti. Ja te olette puhuneet yksinkertaistamisesta. No mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitten virheiden lisääntymistä jatkuvasti? Koska nyt olemme havainneet, että kyllä oikein todella huikealla määrällä virheiden määrä on vähentynyt, nyt kasvanut, kun ex ante tarkastuksia vähennetty. Eh, eh, eh, niin, virhe aste on tässä hyvin korkea. Toisaalta olen myös sitä mieltä, että e, virheaste ei pitäisi olla ainoa asia, jota e, katsotaan. E, minä kannatan sitä trendiä, joka tulee täältä valiokunnasta, että etusijalla pitäisi olla tuloksellisuus. Tietenkin virheaste on tärkeä aspekti, Kuitenkaan en usko, että se on mikään äh, asia, joka kaiken ratkaisee. Vuonna 2014 tämä aste oli 5,7 prosenttia ja me selitämme kertomuksessamme syyt sille. Tietenkin eri jäsenvaltiot tietoja käsittelevät eri tavalla. Me tässä väitämme, että jäsenvaltiolla ei tarpeeksi tietoja. Ne olisivat voineet parantaa virheastetta ja laskea sitä jopa 1,7 prosenttiin. Tietenkään aina ei voida laskea näin, mutta 3,3 prosentilla olisi voitu tätä mm, virheastetta laskea. Se on kyllä melkoista. Komissio yleensä tässä yrittää argumentoida niin, että kun käytetään eurooppalaisia rahoitusvaroja, niin pääongelma on ovat liian monimutkaiset säädökset. Ja viime vuosina meillä on ollut hyvin paljon tapaamisia. Minä olin tässä ensimmäisessä kokouksessa, jossa käsiteltiin määräysten yksinkertaistamista. Ja siellä väitettiin, että yksinkertaistamisen pitäisi olla tämmöinen ikivihreä. Me ikään kuin keskustelemme siitä jo 20 vuoden ajan, mutta sen toteuttaminen käytännössä on vaikeampaa. Siksi kannatan tätä komission aloitetta, että pitäisi yksinkertaistaa, että korkean tason työryhmä tekee ehdotuksia. Myös tässä minun on sanottava, että ei kaikkea voida yksinkertaistaa. edunsaajista olisi tietysti hienoa, jos heidän täytyisi vain yksi kaavake täyttää, mutta se ei ole mahdollista. Meidän on löydettävä parannustapoja ja vuoteen 2020 mennessä aiomme ehdottaa useita erilaisia parannus- ja yksinkertaistamismenettelyjä sain useampia kysymyksiä siihen liittyen, mitä tekisin eh, tilin tarkastustuomioistuimen jäsenenä eh, tulevaisuudessa, mitälaisia ehdotuksia haluaisin tehdä. Minä olen kollegion jäsen ja omalta osaltani voin tehdä ehdotuksia, ottaa kantaa. Kaikki tämä kuitenkin riippuu eh, tilintarkastustuomioistuimen kollektiivisesta päätöksestä, kollegion päätöksestä. Minä tietenkin neuvotteluissa valiokuntanne kanssa ja muiden kiinnostuneiden kanssa eh, teen ehdotuksia eh, niillä aloilla, eh, joissa olen vastuussa – olen pahoillani, jos en vastannut kaikkiin eh, kysymyksiin. Sitä minun olisi pitänyt puhua pidempään, mutta siihen ei nyt välttämättä ole aikaa. Uh, Kiitoksia ja nyt esittelijä voi eh, tehdä lyhyen yhteenvedon. Uh, thank you, miss. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesin alussa, ei ole epäilystäkään eh, ehdokkaan pätevyydestä ja kokemuksesta. Mutta henkilökohtaisesti odotin hieman vastauksia, että olisit olleet hieman konkreettisempia sisällöltään, erityisesti mitä tulee näihin tärkeisiin asioihin, joita käsittelette. Kuten tiedätte, julkisessa rahoituksessa eettiset kysymykset ovat myöskin tärkeässä roolissa monissa maissa. Monissa maissa on ollut skandaaleja, eettisiä kysymyksiä ja korruptiota ja skandaaleita. The evaluation yes, it this okay. afternoon, so just a few concluding remarks. Niin, niin vaan pari loppukommenttia vaan tähän näin. Niin, minun kantani on se, että ehdokas on hyvin kokenut ja toivon todellakin, että uudella kaudellaan hän pyrkii myös parantamaan toimielimen roolia ja tehdä siitä sellaisia, joka pystyy enemmän vaikuttamaan enemmän ja myöskin toimimaan enemmän yhteistyössä meidän kanssamme. Kiitoksia. Edustaja Scholtes, olemme nyt vähän eh, tai aika paljonkin ajasta jäljestä. Tarvitsimme varmaan enemmän kuin 30 minuuttia eh, tälle eh, ehdokkaalle. Ehkä odotitte vähän helpompaa haastattelua, kun tämä oli uudelleen nimitys, mutta eivät kollegat teitä helpolla päästäneet. No niin, nyt tähän päättyy ensimmäinen sessio ehdokkaan herra Balkon kanssa. Wir fahren fort mit der Anhörung der Jatkamme ehdokkaiden kuulemisella ja pyytäisin, että Latvian ehdokas seuraava listalla tulisi tänne paikalle. Edustaja Koslovs. Is in front of the door? Genau. No, no. genau. Ähm, hm? Please. Is there somebody in front of the door? Ah, yes, yeah. the yeah. yeah. Of course. We are looking for Mr. Koslovs. Etsimme herra Koslovsia. Latvialaista ehdokasta. we need to send somebody in front of them. Welcome and apologies for the delay. We're... Tervetuloa ja pyydän anteeksi myöhästymistä ja nyt edustaja Scholtes esittelijämme. Pyydän anteeksi. Niin, ehdokas voi pitää siis alustuspuheenvuoron. Oletteko valmiina? Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, äh, members. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät äh, valiokunnan jäsenet, hyvät nykyiset ja tulevat työtoverit. Olen tyytyväinen siitä, että sain tähän kokoukseen tulla. Ehdo, Latvian ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimeen on suuri ilo ja kunniansa ja myös suuri vastuu olla tässä tällä paikalla. Ja lyhyesti esittelen teille niin pitkään. Olen tässä ollut mukana lähes 20 vuotta julkisella puolella rahoituspolitiikassa, finanssipolitiikassa, valtiovarainministeriössä Latviassa ja myös kansainvälisestikin pääosin Euroopassa. Minä olen nyt yksityiskohtaisesti ja myös kaiken kattavasti ymmärtänyt nämä unionin talousasiat. Ja myös eri politiikkojen välisten väliset yhteydet, unionin toimielinten työmuodot ja päätöksentekoprosessin, samoin kuin myös unionin talousarvion hallinnan ja meidän tulevat haasteemme myös minulla, minä olen täysin riippumattomasti toiminut eikä minulla ole eturistiriitoja takanani. Ja siksi Latvian hallitus on esittänyt minua ehdokkaaksi ja olen todella kiitollinen maani hallitukselle siitä, että yksimielisesti hallitus minua tukee. Minä haluaisin kertoa teille hivenen kokemuksestani unionin toimielimistä ja unionin työstä. Jos minut nimitetään, niin olisi, minulla olisi suuri kunnia saada tehdä työtä tilintarkastustuomioistuimessa millä tahansa alueella. Ja uskon, että tuntemukseni talousasioissa ja taloushallinnossa auttaa tässä. Tässä on suuria mahdollisuuksia tukea eurooppalaista hanketta paremmin avoimuutta, kehittää myös talousasiain hallinnossa. Ja uskon, että me kaikki olemme sitä mieltä, että viime vuosien ajan kansalaiset eivät ole kovinkaan luottavaisia olleet unioniin monessakaan mielessä. Valitettavasti varoja on käytetty väärällä tavalla unionissa. Uskon kuitenkin, että unionin talousarvio näistä virheistä huolimatta voi olla kansalaisten luottamuksen arvoinen monilla eri politiikan aloilla, joilla se tuottaa lisäarvoa ja kansalaiset todella voivat havaita toiminnassa eroja. Unionin talousarviota täytyy tietenkin sääntöjen mukaisesti soveltaa ja taloudellisesti myös tehokkaasti täytäntöön panna. Se on tietysti vaikea tehtävä ja siihen vaaditaan moista sitoumusta, sitoutumista kaikilta, kaikilta toimielimiltä sekä jäsenvaltioilta. Näin vahva yhteistyö parlamentin ja tarkastustuomioistuimen välillä on aivan äh, elintärkeää, jotta unionin kansalaisten varoja käytetään oikealla tavalla. Olen tämän valiokunnan tehtävän kannalla ja kunnioitan sitä ja toivon, että meidän täytyy tulevaisuudessa perusperiaatteita käydä uudelleen läpi, eli millaista tulosta odotetaan unionitason rahan käytöltä, minkä tyyppistä politiikkaa pitäisi rahoittaa unionitason tasolta ja miten jäsenvaltiot oikeastaan näkevät nämä omat panostuksensa unionitalousarvioon ja minkälaista valvontaa sitten noudatetaan. Miten jäsenvaltiot saavat varoja jäsen, unionilta, onko se vain muiden, muiden rahaa, jota nyt sitten sattumalta saadaan, vai onko kyse muiden veromaksajien varoista, joita pitää vastuullisesti käyttää. Tämä tietysti vaikuttaa meidän investointikulttuurimme. Kuka siis lopulta vastaa talousarvion toteuttamisesta ja täytäntöönpanosta, mitä se tarkoittaa sitten rahoitusjärjestelmässä. Ja tässä näen kyllä mahdollisuuksia yksity- yksinkertaistamiseen, mutta tämä on tietysti sinänsä monimutkainen järjestelmä, jos ajattelen unionin rahoitusta. Nämä, näihin peruskysymyksiin uskon meidän törmäävän ja nyt tietysti jo olemmekin niihin törmänneet ja tule, lähitulevaisuudessa vielä enemmän. Haluaisin kiinnittää huomiota muutamiin vastauksiin kyselylomakkeessa. Ensiksi meidän täytyy yhteistyötä vahvistaa unionin parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Ei ole varmaankaan mitään ristiriitaa riippumattomuuden, riippumattomuudessa. Tilintarkastustuomioistuin on merkittävä tekijä talousarviovalvonnassa ja täytyy kuunnella kaikkia sidosryhmiä tarkkaan ja sitten sidosryhmien puolestaan täytyy olla valmiita keskustelemaan ja myös seurata tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja noudattaa niitä siitä ja uskon, että meidän mielipiteemme näistä lainsäädäntöteksteistä, joilla on taloudellista suurta vaikutusta, pitää ottaa huomioon. Ja sitten jos katson tuota tilintarkastusta, siitä tilintarkastuksen suorittamisesta on tullut entistä vaikeampaa. meidän täytyy tarjota selkeämpi linkki unionin korkean tason strategioiden ja unionin talousarvion välillä. Meidän täytyy kuitenkin toimia varovaisesti ja myös käsittää se, että tällaisen työn tulokset voivat olla myös laadullisia ja vähemmän vaikeita arvioida. Jos minut nimetään tähän, niin minä haluaisin myös puuttua vaikeampiin kysymyksiin, joita vuosia on pyöritelty, eli miten toimitaan kansallisella tasolla vahvemmin ja miten tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksissaan toimii. Minä olen tyytyväinen siihen, siitä, että tilitarkastustuomioistuin on halunnut myös levittää tietoa asiasta ja välittää tietoa julkiseen mielipiteeseen tästä asiasta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, suuret kiitokset teille ja odottelen tässä nyt kysymyksiänne. Sydämelliset kiitokset myöskin kysymyslomakkeen vastaamiseen nyt esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Nimi tulee ammattikokemukseen. Minulla on kysymys teille. Tämä diplomaattinen asema, joka teillä on ollut, tämä, se osoittaa sen, että teillä on myöskin neuvoston menettelyistä hyvät tiedot. Mutta haluaisin kuulla hänen tiedoistaan, jotka liittyvät tilintarkastukseen. Ei ole epäilystäkään, että olette saaneet toimielimistä paljon kokemusta työssänne, erityisesti puheenjohtajakaudella ja ECOFIN neuvostossa. Mutta ehkä voisitte kertoa meille enemmän meille tilintarkastustyökokemuksestanne. Ja sitten toinen kysymys. Voisitteko ehkä kertoa meille enemmän, ei tästä ongelmasta, mutta siitä tilanteesta, kun, kun nimettiin ehdokas, tämä nimekäs ehdokkaan nimeminen. Ja sitten viimeinen kysymys. Niin, se vastaus jonka vasta sitten kysymykseen 14 totesitte, että jos teidän oman jäsenvaltion jäsenet ovat korruption osalta toiminnassa, niin te todette, että, että jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomainen ilmoitetaan asiasta tästä varmaan nopeasti, mutta te olette tilintarkastusilmoitumistojen jäsen, joka, ja siellä tässä on, ensin pidettävä salaisuus kaikesta toiminnasta ennen kuin mietintö tai raportti on julkaistu. Miten te voitte kertoa tämän vastauksen taustoista vähän tarkemmin? Kiitoksia. Koslov, Edustaja Koslov. Thank you, Mr. Scholtes. Kiitoksia. Edustaja Scholtes, kiitoksia teidän kysymyksistänne ja myöskin mietinnöstänne minun kokemuksestani. Mm, korostin vastauksissani, että tilintarkastustuomioistuimen vahvuus ei ole pelkästään siinä, että sen jäsenet ovat, tulevat eri maista, vaan myöskin siitä, että että sen jäsenillä on erilainen kokemustausta. Ja Minun kokemukseni EU-sta, eu budjetista, eu budjetin va- vastuuvapausmenettelystä, vuotuisista budjettimenettelyistä on asia, joka hyödyttäisi tilintarkastustuomioistuinta. Eräs toinen elementti tässä vastauksessa olisi kokemukseni Euroopan mm, jälleenrakennus- ja kehityspankissa, jossa osallistuin tähän tarkastus elimen toimintaan, tarkastuskomitean toimintaan mukaan lukien. Ja siellä mandaatti oli hyvin laaja. Katsoimme pankin ulkoista tarkastusta ja arvioimme, oliko ulkoinen tarkastaja tehnyt työnsä hyvin, mutta käsittelimme myös pankin operationaalisia kysymyksiä, äh, riskiä ja äh, toimintaa. Äh, me esimerkiksi toimintakertomuksia neljännesvuosittain arvioimme ja tämä on tärkeä osa työtäni tuossa tilintarkastuskomiteassa. Ja lisäksi katsoimme myös hyvin tarkkaan pankin arviointiosaston raportteja. Siinä katsottiin, toteuttiko henkilökunta investointihankkeet tavalla, joka oli linjassa pankin mandaatin kanssa ja myöskin hyvän varanhoidon mukaisesti. Ja nämä ovat niitä elementtejä, jotka liittyvät tilintarkastukseen ja äh, rahoitusvalvontaan omassa urassani. Ne ovat tärkeitä ja niitä tietoja täydentävät äh, laajempi ymmärtämys EUn toiminnasta, sen toimielinten toiminnasta ja yhteistyöstä työni käytännössä komission, neuvoston, jäsenvaltioiden kanssa ja myöskin Euroopan parlamentin kanssa tietenkin. Tästä oikeustapauksesta. Kuten sanoin vastauksessani kysymykseen 10, äh, Latviassa meillä on avoin menettely äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, jäsenvalinnassa. Tämä on hyvin avoin, avoin ehkä avoin, kaikkien avoin eniten avoin menettely EU:ssa ja tämä on yksi osa tätä vastausta. Tietenkin oli muitakin ehdokkaita, jotka hakivat tätä paikkaa ja he hyvin, menivät hyvin pitkän valintamenettelyn läpi, mutta heitä ei valittu. Ja he eivät ehkä ole tästä kovinkaan tyytyväisiä. Ja siksi he saattavat käyttää kaikkia mahdollisia välineitä vaarantaakseen valintamenettelyn tuloksen. Tämä valintamenettely tulos vahvistettiin kahdessa hallituksessa. Ensimmäisen kerran minun ehdokkuuteni vahvistettiin Slajuman hallituksessa ja sitten, kuten ehkä tiedätte, meillä oli hallituksen muutos ja toinenkin hallitus tuki ehdokkuuttani. Siksi olen tänään täällä edessänne, eikä hallituksen päätöksessä ole mitään muutosta, koska hakumenettelyssä hallituksella on täysi päätös päätösvalta olla hyväksymättä valintakomitean ehdokasta ja näin on tehty usean otteeseen. Tämä eh, mielestäni nyt eh, osoittaa, että hallitus pitää minua soveliana tehtävään ja siksi he tukevat ehdokkuuttani yksimielisesti. Viimeinen kysymyksenne. siitä, miten toimisin jos olisi suuri korruptiopetos tai väärinkäytöstapaus. Minä pidän tätä kysymystä sellaisena, joka viittaa sellaiseen tilanteeseen, että minulla on tietoa äh, käsissäni. En ole osa tilintarkastusta, mutta saan tietoa jotenkin, että tällainen tapaus saattaisi olla olemassa. Ja silloin minun velvollisuuteni myös kansalaisena olisi äh, kertoa tästä vastuuviranomaiselle, jäsenvaltioni vastuuviranomaisella. En puhu tietenkään sellaisesta tilanteesta, jossa minä itse olen osana tässä tilintarkastuksessa. Silloin menettelemme tilintarkastusmenettelyn mukaisesti. Tässä nyt vaan selvennys omalta osaltani. Ehkä tätä mä ymmärrettiin väärin. Ja vielen dank. Das war der... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sarvama kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ehdokas. Esittelijä onkin jo kysynyt tätä, mutta painostan sinua vähän lisää. Eli tästä ansioluettelostasi ne tehtävät, joita olet hoitanut, eivät ole suoraan yhteyksissä unionin talousarvion valvontaan ja varainkäytön valvontaan. Te mainitsitte EBABn muun muassa, mutta korjannette minua, jos olen väärässä, mutta käsittääkseni tämä ei suoraan koske unionin talousarvion valvontaa. Tilintarkastustuomioistuimen jäseniä kunnioitetaan kovasti. He valvovat veromaksajiemme varojen käyttöä rajojen käyttöä ja minä haluaisin muutaman lauseen vielä vakuuttaaksesi sekä minut että kollegani siitä, mitä aiot oikein tehdä, jos, jotta menneisyyden kokemuksesi ja nykytehtävä sitten todellakin vastaavat toisiaan ja voit todella sitten täyttää tehtäväsi. Ja toiseksi sitten kysyisin jälleen kerran tuota sukupuolten tasa-arvoa. En puhu pelkästään tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä, vaan tutkailen näitä vuosikertomuksia. Eli kyllä aikamoinen epätasapaino on olemassa koko tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuimessa. Mitä oikein aiot tehdä? Millä tavoin pyrkiä vaikuttamaan asiaintilaan tilaan ja minä haluaisin tässä nyt sitten toivoa, että käyttäisi tuota balkon taktiikkaa, koska se on suuri, suurin ongelma, että kyse on nyt jäsenistöstä. Ja no itse asiassa lopulta ei oikeastaan voi tehdä yhtään mitään, ei se oikeastaan haittaa alkuunkaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että no tässä voitaisiin vain hörppiä kahvia eikä istuskella täällä kokouksessa, varmaankin käsität. Niin, siis te olette hyvin te merkittävällä paikalla tilitarkastustoimistumissa, joten toivon, että vastaatte myös. Danke, die Frau Kollegin Aja. Kiitoksia kollega Ajalla Sender. Sigras. Kiitos puheenjohtaja. Seuraavat kysymykset ensiksi esittäisin muutaman sanan kokemuksestanne, että tietysti olette hyvin lojaali omalle hallituksellenne ja hallituksenne varmasti teitä tähän tehtävään suosittelee. Minä haluaisin kuitenkin tietää, millä tavalla neuvottelujen aikana Latvian liittymisyhteydessä paransi teidän tilannettanne ja sitten taas Latvian puheenjohtajakauden aikana, mitä oikein teittekään. Ja sitten suhteissa parlamenttiin kun ajattelen tilintarkastustuomioistuimen erikoiskertomuksista. Te sanoitte, että tiedätte millä tavoin on vaikea tasapainotella laadun ja aikapaineiden välillä. No pelottaako teitä, että laatu on heikkoa aikapaineiden vuoksi? Ja sitten myös tuo, eh, tuo EFSI, strategisten eh, investointien rahasto, siitähän on yöt, päivät neuvoteltu. Mikä teidän mielestänne on sen rooli? Millä tavalla tavalla talousarviosta otetut varat sitten varmasti tulevat oikein käyttöön, kun nyt siirrettiin nuo varat tuonne investointipankkiin. Siellä itse asiassa ei ole niin paljon ollenkaan valvonnan mahdollisuuksia kuin olisi ollut, jos tilanne olisi pysynyt entisellään. Eli kysyisin suoraan, millä tavalla te, oikein, te uskotte ja kuvittelette tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia arvioida myös tuota strategisten investointien rahaston kautta käytettävää varaa, koska sinnehän meni kuitenkin huima enemmän määrärahaa. Minuutin pitää. Edustaja Balčiitis, kaksi minuuttia. Ačiū, germa pirmininkė, germas kandidatė. E, aš turėjau progos pasidomėti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on nyt mahdollisuus tässä katsoa hieman kollegan ehdokkaan kokemus ja ansioluettelua. Ja mitä kuulin tässä, niin tämä Tämä olikin eh, myönteistä. Monilla elämän kentillä on tärkeää, että päätävät henkilöt tekevät yhteistyötä tiimissä. Ja tilintarkastustuomioistuin on myöskin sellainen, jossa tarvitaan yhteistyötä, kun puhutaan kollegiosta ja niin edelleen. Tilintarkastuskokemuksesta. He työskentelevät jäsenvaltioissa monissa hyvin monimutkaisissa ympäristöissä ja he pitää tehdä päätelmiä vaikeissa tilanteissa. Ja jotenkin haluaisin tietää, onko ehdokkaalla kokemusta tällaisesta. Ja sitten, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen tiettyihin periaatteisiin, yksi niistä on tehokas EU-varojen käyttö niin kysymykseni on se, että onko teidän mielestänne tässä joku ristiriita siinä mielessä, että pitää ensin käyttää varat tehokkaasti ja sitten taas toisella pitäisi yksinkertaistaa näiden varojen käytön sääntöjä. Kukaan ei oikein tiedä, miten tämä toimisi loppujen lopuksi. Kukin jäsenvaltio tekee tämän omalla tahollaan. Ja me tulee sitten teidän työnne pääpainoalueisiin täällä on maatalous, rahoitus ja muut, niin mikä on teidän mielestänne paras alue, jota haluaisit hoitaa, jos teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimeen? Frau Kollegin Lavajova, zwei Minuten. Edustajat Lavajova. Äh, Kiitoksia. Äh, hyvä, Rakoslovs. Kaksi äh, nopeaa huomiota. Olen täysin samaa mieltä kollega Patri, Petri Sarvamaan kanssa siitä, mitä haluatte tehdä, jotta olisitte äh, työn tasolla, koska te tarvitsette enemmän äh, kokemusta eurooppaista tilintarkastuksesta, joten äh, haluaisin kuulla vähän enemmän, että vakuuttaisitte meidät, että olette riittävän pätevä tähän työhön ja haluaisin näkemyksen seuraavasta asiasta. Olemme jo jonkin aikaa tulissaamme jäsenvaltioiden antamien tietojen luotettavuudesta. Kun teillä on kokemusta kummaltakin puolelta, niin missä voitaisiin saada aikaan parannusta ja mitä voitaisiin tehdä kansalliset julkilausumat? Miten nämä voisivat parantua? Miten voisimme saada luotettavampia tietoja jäsenvaltioita, koska tämä kyllä huolettaa meitä. Ja sitten viimeinen kysymys kysymyksemme. Kovasti pidän siitä, mitä kirjoitatte näihin kirjallisiin vastauksiin. Sanoitte, että olette tyytyväinen, että olitte osa sitä ajanjaksoa, jolloin valtio valtionne teki tärkeitä päätöksiä. Me olemme suurin piirtein samanikäisiä ja meillä on samantyyppinen tilanne. Me olemme nyt hyvin samankaltaisessa tilanteessa Euroopassa ja tilintarkastustuomioistuin on eurooppalainen toimielin, joten mitä voitte tehdä innostuksenne avulla muuttaaksenne Euroopan tulevaisuutta, vaikuttaakseni Euroopan tulevaisuuteen Euroopan tilitarkastustuomioistuimesta. Kollega Stechowski, kaksi minuuttia. Děkuji, paní předsedající. Vážený kandidáte, já z vás chci... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ehdokas. Minulla on kysymys tähän hallintopuoleen. Luin tämän, mitä, mitä te olette kirjoittaneet tähän, niin haluaisin kuulla vähän tarkemmin, miten ajattelette yhteistyöstä muiden tiimin jäsenten kanssa? Oletteko valmis ehkä johtamaan tiimiä? Oletteko ehkä kyvykäs tekemään selkeitä päätelmiä tästä? Ja sitten toinen kysymykseni koskee yhteistyötä meidän valiokuntamme kanssa. Voisitteko antaa pari käytännön esimerkkiä tästä, miten teidän toimintanne tilintarkastustuomioistumessa tukisi tätä ja miten te sitten esimerkiksi parlamentin talousarvion valvontakomitean eh, valiokunnan työn näette. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka on minustakin tärkeä, joka pitää ottaa esille. Sillä tehän olitte myös mukana hallituksen edustajana niin jos nyt kuvitellaan, että te olette sitten tilanteessa, jos te saatte tietoja jostain asioista, jotka ole mitä miellyttäviä, miten tulet toimimaan näiden asioiden osalta? Ja danke. Edustaja Schmidt. Niin, kiitoksia. Minulla on vain lyhyt kysymys. Te aivan oikein sanoitte, että EU on kehittymässä poispäin kansalaisista ja sanoitte, että tilintarkastustuomioistuin voisi olla mukana rahoittamassa hankkeita kansalaisille luottamuksen lisäämiseksi. Sanoitte tämän myös kirjallisissa vastauksissa, että määrärahoja on käytettävä tehokkaasti ja säästäväisesti. No se on itsestään selvää. Mielestäni tämä on vähän liian yleisesti muotoiltu, sitä ei ehkä tarvitsisi näin yleisesti muotoilla, kun katsoo teidän ansioluettelonne, mutta miten uskotte, että tilintarkastustuomioistuimessa tekevänne työnne kautta EU pystyy lähentymään kansalaisia? Kollegas taas kaksi minuuttia. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama ajatus täällä. Minä olen tässä suunnassa, niin voisitteko vähän tarkemmin pyrkiä meitä vakuuttamaan tilintarkastuskyvyistänne ja hallinnointikyvyistänne. Minua kovasti kiinnostaisi tämä vielä enemmän, koska olen nimittäin kuullut 27. tammikuuta eräältä toiselta edustajalta valituksia siitä, että 22. päivä maaliskuuta tuo valitus olisi käsiteltävänä nimitysvalitus oli kyseessä ja minä haluaisin nyt lisää tietoa tästä, koska asia on jäänyt hivenen hämärän peittoon. Ja sitten jos ajattelen vielä tiedon välitystä, voitteko meille puhua tuosta tiedon välityksestä? Voisitteko te nyt sitten varmasti taata sen, että tietoa välitetään aina toimivaltaiselle viranomaiselle oikealla tavalla? Kollega Novakov. Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole insinööri, kuten varmaan tiedätte, mutta pidän tällaista insinöörimäisestä lähestymistavasta, erityisesti kun on kyse eh, julkisista määrärahoista. Ja siksi mielestäni ainoa tärkeä aiheet ovat, kuinka tehokkaita olemme, kuinka hyvin toimimme, mitkä tulokset ovat. Ja siksi minun kysymykseni on tällä hetkellä valitettavasti, vaikka eh, ymmärränkin se tärkeä rooli, joka tilintarkastustuomioistuimella on, Suurin osa suosituksista ja kertomuksista, erityisesti erityiskertomuksista, jotka laaditte, niin me keskustelemme niistä täällä, me eh, eh, nostamme ne julkisuuteen, lisäämme tietoisuutta työstänne, mutta siihen ne sitten jäävät. Joten miten parantaisitte sitä, että suosituksenne menisivät eteenpäin ja teistä tulisi tehokkaampia ja vaikutusvaltaisempia, erityisesti kun on kyse erityiskertomuksista. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä itsekin olen tässä vielä puhujalistalle. Meille tärkeää on se, että saamme uudistajan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen, joka tekee kanssamme yhteistyötä, joten erityiskertomuksista tulee tarkempia, vuosikertomuksista lyhyempiä, määrärajat lyhenevät, koska on paljon vastustusta joka paikassa tälle. Ja siksi sanokaapa meille, mikä teidän kantanne on, ja sitten uskon, että teillä kyllä on vaikuttava ura takananne, ja tunnette EUnkin ja sehän on tärkeä e- nakkoedellytys tilintarkastustuomioistuimella saa toimimiselle. Ja nyt teillä on mahdollisuus vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Uh, thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös valiokunnan jäsenille kysymyksistä en tiedä kun meillä on aikaa nyt vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Näitä on paljon, mutta pyrin vastaamaan kaikki. Mutta jos joku nyt unohtuu, toivottavasti ei unohdu, mutta kertokaa minulle sitten. Olen tietenkin kiitollinen näistä asioista, että ottaneet esille. Täällä oli monia kollegoita, meppejä, jotka kysyvät kokemuksestani, erityisesti juuri tilintartussa tarkastusalalla ja kuinka voin kehittää tätä. No ensinnäkin parannuksesta ja kehittämisestä. Totta kai jo nimityksen jälkeen aloin parantamaan teknistä tietämystäni tilin tarkastusalueella. Kävin muutamilla kursseilla Brysselissä, mutta myös muualla. Eli oppiminen on ensimmäinen tie. Ja Ja tietenkin pari vuotta sitten tein johtavausalan eh, MBA, MBAin, ja tämä olikin kova kokemus, mutta uskon elinikäisen oppimisen lähestymistapaan. Ja tein tämän ja uhratakseni jotain tietenkin tämän eteen. Ja opin silloin tietenkin liiketalouden kannalta eh, tämän toiminnan. Ja osa tätä ohjelmaa oli myöskin sisäinen tarkastus, tilintarkastus yrityksissä, joten tämä oli kyllä hyvin hyödyllistä. Ja myöskin Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kokemukseni, kyllä. Ja sen, sen tilintarkastuskomitean kokouksen, kokouksen osallistuminen. Joten kyllä voin tietenkin olla samaa mieltä teidän kanssa, ennenkin, minun kokemukseni on melkein politiikan puolelta, eikä niinkään teknistä. Mutta uskon, että tekniset kyvyt, niitä voidaan vielä parantaa. Ja kuten totesin jo, että olen tätä jo nyt tällä hetkellä tekemässä. Ja sitten sukupuolten välinen tasapaino. Oletin kyllä tämän kysymyksen tulevan. No näin yleisesti ottaen ensinnäkin voin todeta, että minut nimesi naisjohtoinen hallitus. Ja tämä on hyvä merkki, että he katsoivat kaikkia mm, asiat, jotka minun puolestani minua vastaan, ja he päättivät kuitenkin nimettää minut, ja pääministeri ainakin oli nainen, joka tuki minua täysin. Ymmärrän, että sukupuolten välinen tasapaino tuomioistuimessa ei ole tällä hetkellä vielä ihan optimaalisella tasolla. Ja tiedän, että henkilökunnan tasolla tilanne on parempi. Ja tiedän, että kun tulen jäsenvaltiosta, jossa sukupuolten välinen tasapaino on tällä hetkellä naisten puolella tämä vaaka. Meidän valtiovarainministeri ja ulkoministeri ovat naisia, joten Latviassa kyllä meillä tämä asia on hyvin vakavasti. Ja se tosiasia, että minut nimettiin ja minua tukivat monet naiset meidän hallinnossamme, uskon, että tämä kertoo ja puhuu omaa kieltään asian puolesta. Ja sitten edustaja Sendä taisi kysyä EFSistä, eli esiristä. Eikä kuitenkaan voidaan parantaa EUn budjettia. No tästä on ollut keskustelua myöskin Rova Senderin kanssa neuvottelujen aikana. Ja mä olin hyvä kokemus. Ja kerron heille ihan avoimesti, kerron heille, että, että ESIR on tavallaan testi siitä, että voimme käyttää EUn budjettia uudella tavalla. Ja että jos annettaisiin jäsenvaltiolle vaikka yksi euro, niin voimme toivoa, että se vivutaan sitten muutaman euron tasolle vähintäänkin. Tämä on se tavoite. Ja uskon, että tämä on hyvä testi meille, joka meidän tulee tehdä, jos haluamme käyttää niukkaa EU-budjettia paremmin ja tiedämme, että seuraava budjetti saattaa olla vielä niukempi, että no, tätä emme vielä kuitenkaan tiedä. Joten meidän pitää testata eri tapoja, millä voimme käyttää eu budjettia tehokkaammin. Rova Sender kysyy myöskin näistä erityiskertomuksista ja minun tunteeni aikataulun ja laadun välillä, miten tästä löytää tasapaino. No, minun pitää todeta, että en välttämättä tue sitä, että aikataulua tiukennetaan kertomuksille niin paljon kuin se olisi mahdollista, koska ymmärrän kyllä, että tilun, tilintarkastustuomioistuimella pitäisi olla myöskin tilintarkastustietoa näissä kertomuksissa, joten pitää jotenkin olla hyvin korkea kynnys ennen kuin laitetaan mukaan tai suositellaan jotain. Ja että meidän pitää olla siis oikeanlainen tasapaino, joka annetaan siis ajan suhteen ja laadun suhteen, joka annetaan tilintarkastus tarkastustoimistoimelle. Tämä hetkistä aikarajoista jotenkin voidaan pitää kiinni ja voidaan tietysti niitäkin parantaakin vielä, jos ymmärrän oikein. Ja sitten vielä Esiristä, rouva Sender kysyi sen valvonnasta. Euroopan investointipankin varojen käytöstä. Olen samaa mieltä, että valvontamekanismit ovat tällä hetkellä hieman heikompia, heikompia paljon heikompia kuin normaalisti olisivat ne EU-budjetissa. Ja muistaakseni keskustelimme tästä pitkään neuvotteluissa. Ensinnäkin me paransimme komission ehdotusta tilintarkastustuomioistuimen ehdotusten pohjalta. Ja loppujen lopuksi, ja täällä onkin jo, jo sopimus tuomistuimen ja parlamentin ja investointipankin kesken, miten tätä asiaa voidaan sitten hoitaa. Ja ymmärtääkseni tilintarkastustuomistumissa on jo tällä hetkellä työtä meneillä Esirin osalta ja itsekin voin antamaan panokseni sitten tähän työhön. Sitten oli kysymyksiä liittyen luottamuksellisuuteen ja riippumattomuuteen. No, tässä voi vakuuttaa, että tilin jäsenenä en tietenkään lähettäisi tietoja pääministerille Enkä, ja toivottavasti kun mikään pääministeri ei joudu siinä tilanteeseen, minkä edustaja Staes täällä mainitsi. Ja pääministeri, joka nimisi minut, ei oikeastaan ole enää tällä hetkellä pääministerinä, joten oikeastaan osa ongelmaa on näin ratkaistu. Ja sitten edustaja Lajavorova esitti muutaman kysymyksen jäsenvaltioiden tietojen luotettavuudesta ja totesi omassa vastauksessanikin, että näin lähtökohtaisesti uskoisin, ettei mitään tekosyytä voi olla sille, että annetaan ettei annettaisi tarpeista tietoa. Totta kai pitää miettiä sitten kuluja ja hyötyjä valvonnasta. Tämä on tietenkin toinen asia, ja tämä vaihtelee jäsenvaltioiden kesken mutta henkilökohtainen kantani on se, että jäsenvaltioiden pitäisi olla siinä tilanteessa, he voivat antaa tarpeellisen tiedon tilintarkastus tarkoitusperiin, mutta myöskin muihinkin tarkoitusperiin, jotta voidaan tehdä tarpeelliset toimenpiteet rahoitushallintojärjestelmissä. tilintarkastustuomioistuimen rooli tulevassa keskustelussa ja Euroopan unionin budjettihallinnon tuleva rooli. Minä henkilökohtaisesti näen mitään tabuja tässä asiassa. Enkä halua todeta, että mitään asioita ei voitaisi keskustella, koska että kymmenen vuotta sitten päätti tästä asiasta, että sinä ei keskustella. Ei, ei, ei näin. Kyllä vaan tässä vaiheessa meillä on hyvin haastava hetki käsillämme ja meidän pitää odottaa, unohtaa kaikki tällaiset asiat ja antaa olla kaiken esillä. Ja johdannossani puhuinkin jo budjetin vastaanotosta jäsenvaltioissa ja sen näkemyksistä. Taisin vastata myöskin tähän jo kysymykseen liittyen ristiriitaan tehokkuuteen ja yksinkertaistamiseen. Uskoin, että tämä varmaan näin katettiin sitten ehkä minulla on vielä pari sekuntia aikaa vastata. Ja minun tarvitsee vielä vastata yhteistyöhön KONT valiokunnan kanssa ja neuvoston kanssa. Uskon, että siitä mitä minä olen nyt nähnyt, niin on tietenkin olemassa epätasapaino kontvaliokunnan ja neuvoston lähestymistavoissa heidän tilintarkastustoimintaansa. Tämä liittyy tietenkin näkemyksiin, mutta myöskin kulu- ja hyötyanalyyseihin jäsenvaltioiden taholta. Uskon, että kontissa on tehty jo hyviä askelia yhteistyön parantamiseksi tilintarkastustuomistojen kanssa sittenkin tukisin näitä, jos voitaisiin vaikka tehdä vaikka asia, tiettyihin asioihin keskittyneitä kokouksia tiettyjen kontjäsenten kanssa, niin tällä tavalla voitaisiin ehkä sitten säästää aikaa. Ja sitten he voisivat sitten kertoa koko valiokunnalle asioista. Mutta voi myöskin kertoa jo vireillä olevasta työstä puheenjohtajakokouksessa. Ja meillä on myöskin tämä eettisen työhön puretuva jäsen. Tämäkin oli hyvä päätös. Sitten erityiskertomusten ja vuosikertomusten käsittely. Tätäkin näitä voitaisiin käsitellä hieman syvällisemmin. Tämä on minun näkemykseni. Tiettyjä syitä saattaa olla, miksi näin ei tapahdu, mutta minusta näin voitaisiin kuitenkin tehdä. Minusta ministerit, ei pelkästään finanssiministerit, vaan myöskin muutkin ministerit kyllä salkkukohtaiset ministerit hyötyisivät siitä, että heille kerrottaisiin, mitä tässä tapahtuu tällä hetkellä. Minulla ei ole mitään tabuja tämän asian suhteen. Ehkä törmään siellä seinään, mutta kuitenkaan tällä hetkellä minulla ei ole mitään vastaa. Sitten johtotaidoista vielä. Tästä käytiin kysyä minulta. olen johtanut suoraan 15-16 työntekijän ryhmää, myöskin kansainvälisiä työntekijöitä puheenjohtajakauden aikana. Olen johtanut myöskin pienempiä tiimejä, myöskin esirtiimiä, joka oli hyvin tehokas tiimi. Ja vielä tärkeämpää on se, että olen toiminut eri politiikan alojen kanssa yhteistyössä pysyvässä edustustossa ja myöskin ollut yhteydessä pääkaupungin kollegoihin. En tiedä ole heidän suora johtajansa, mutta yhteistyöllä olemme pyrkineet parantamaan työtämme täällä Euroopan unionissa myös talousarvioasioissa. Uskoisin, että olen näin kattanut, kattanut No ehkä vielä viimeinen kysymys. Edustaja Kresle. Kreslen kysymys. Uskon, että tuen tilintarkastustuomioistuimen uudistusta, vaikka olenkin kuullut, että kaikki te ole vakuuttuneita, vakuuttuneita uudistuksen tavoitteista, mutta uskon, että tämä on lähestymistapa, jolla voidaan sitten sijoittaa resursseja tehtävien hoitoon. No, tämä on järkevä lähestymistapaa, kun pyritään toimimaan nopeasti, koska neuvoston kollegat ja muutkin johtavat kollegat aika usein keksivät uusia rakenteita, joita on vaikea sitten taas tarkastella tilintarkastusnäkökulmista. Jotenkin pyrin tässäkin tukemaan. Kiitoksia. In de Me kiitämme teitä ja esittelijä lopuksi, olkaa hyvä. E, Kiitokset. Hyvät hyvä ehdokas. Varmasti saimme tästä hyviä vastauksia moniin, vasta- moniin kysymyksiin. Jotkut saivat kattavamman vastauksen, toiset sitten heiveröisemmän, mutta kuitenkin iltapäivällä sitten selviää, oletteko onnistunut vakuuttamaan meidät. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Sitten jatkamme kuulemisissa ja odotamme herra Gregoria tänne. Kiitoksia, että kävitte täällä. Could you please ask to Mr. Gregor? Voisitteko pyytää herra Gregoria sisään? Stay in the room, it's not like... Uh, Ja wir, begrüßen Toivotamme tervetulleeksi herra Jan Gregorin, jota eh, Tsekin hallitus ehdottaa. Eh, ja eh, jos vain pystytte puhumaan, niin sitten saatte puheenvuoron. Hyvää huomenta, kiitoksia puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja, arvoisat kontvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia osallistua tämänpäiväiseen kuulemiseen ja esittelemään äh, tietoani, äh, pätevyyksiäni ja halukkuuttani siirtyä kansallisesta äh, elimestä EUn tasolle. Minä olen aloittanut urani valtiovarainministeriössä Eurooppaisessa yhteistyöyksikössä vuonna 1998. Tämä oli vähän ennen kuin valmistuin yliopistosta, jossa tutkin Eurooppa-asioita. Vähän ajan kuluttua sen jälkeen, kun aloitin valtiovarainministeriössä, minä sain tehtäväksi asioita, jotka liittyvät EUn budjettiin ja EUn liittymisneuvotteluihin. Tein ensimmäiset simulaatiot omista varoista ja laskin nettotaseita EU-budjettiin ja tämä jo määräsi suuntani ja urani suunnan. Se liittyy EU-budjettiin ja EU-määrärahojen kansalliseen käyttöön. Vuonna 2011 pyydettiin johtamaan uutta yksikköä, joka valmistelisi liittymistämme ja EU-määrärahojen käyttöä Tämä käsitteli kansallisia määrärahoja Myötämmin siitä tuli maksuviranomainen kaudelle 2007-2013 ja sen jälkeen siitä tehtiin sertifiointiviranomainen 2007 2013 vuosille ohjelmakaudelle ja uudelle ohjelmakaudella olemme myöskin olleet vastuuviranomainen SAPARD-ohjelmalle ja myöhemmin yhteiselle maatalouspolitiikalle. 2010 minut nimitettiin talousarvioosaston varaministeriksi. Käsittelin vieläkin EU-määrärahoja, mutta vastuualueeni laajeni valtion talousarvioiden paikallisiin ja kuntien talousarvioihin mm, ja myöskin rahoituspolitiikkaan. Lisäksi minut nimitettiin neljän rahoituslaitoksen äh, hallintoneuvostoon. Olen 18 äh, vuoden aikana oppinut hyvin paljon budjettisuunnittelusta, täytäntöönpannosta, hallinnoinnista, valvonnasta ja tilintarkastuksesta, kuten olen yrittänyt osoittaa vastauksissani kyselylomakkeeseen. Vaikka en olekaan toiminut tilintarkastajana, minä ymmärrän erittäin hyvin tilintarkastusmenettelyä liittymistä valmistelevan avun täytäntöönpannossa EUn hyvien käytänteiden mukaan otin käyttöön sisäisen tarkastuksen yksityisöissäni ja itse määrittelin nämä menettelyt ja palkkasin tarkastajat. Olin vastuussa myös yhteisen maatalouspolitiikan vuosittaisesta sertifiointiprosessissa. Minun piti määritellä tämä elin ja määritellä tilintarkastuksen Ähm, laajuus ja valvoa tätä vuosittain. Lisäksi olen oppinut hyvin paljon rahoitusalasta ja pankkisektorilta sekä kansallisella tasolla että Euroopan investointipankissa EU-pankkina. Olen opiskellut integraatiota EU-yliopistossa ja siitä lähtien olen odottanut, että jonain päivänä palvelisin EUn toimielimiä. Itse asiassa tämä oli alkuperäinen kimmoke sille, että ryhdyin työskentelemään valtiovarainministeriössä. Jos annatte niin tulen toimimaan riippumattomasti, enkä ota vastaan neuvoa hallituksilta tai miltään muiltakaan elimiltä, ja tulen en, en myöskään tee mitään, mikä ei sopisi yhteen virkani kanssa. Tulen myös luopumaan kaikista julkisista tehtävistä, niin esimerkiksi hallintoneuvoston jäsentehtävistä. Tilintarkastustuomioistuimen mielessäni olisin jaoston neljä jäsen, jossa käsitellään EU-toimielimiä ja elimiä. Olen valmis tukemaan tilintarkastustuomioistuimen uudistusta, sen pitäisi sopeutua muuttuvaan ympäristöön ja jaosto-uudistusta, sitä käsitellään myöhemmin tänään iltapäivällä. Ja todella toivon, että uudet jäsenet tilintarkastustuomioistuimessa voivat tuoda panoksensa tähän uudistusprosessiin. Jos saan tukeni, tukea Euroopan parlamentilta, teen parhaani eh, tukeakseni tilintarkastustuomioistuimen tehtävää eh, joka tarkoituksena on parantaa EUn varainhoitoa ja edistää avoimuutta eh, ja vastuullisuutta jotta tilintarkastussuunnittelu vastaisi paremmin poliittisia prioriteetteja ja kysymyksiä, jotka koskettavat kansalaisia. Kannatan sitä, että tilintarkastustuomioistuinta uudistetaan niin, että laatu paranisi ja tulokset virtaviivaistuisivat, mm, edistetään toiminnan tarkastusta ja tietopohjaa ja myöskin edistetään yhteistyötä kansallisten ylimpien tarkastusviranomaisten kanssa. Tämän lisäksi edist- haluaisin edistää yhteistyötä teidän kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, ei pelkästään KONT-valiokunnan kanssa, joka on pääkumppani, vaan myöskin, kuten kysymyslomakkeessakin sanoin, muiden alakohtaisten valiokuntien kanssa. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mielenkiinnosta ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia herra Grigor ja seuraavaksi esittelijä. <clears throat> Kiitokset. Puheenjohtaja, hyvä ehdokas. luettelonne on kyllä oikein huomattava ammatillisesta kokemuksestanne seuraavat sanat hän näyttää olevan sekä suoraan että epäsuoraan kokemusta talouspolitiikasta ja suoraan jo sanoittekin, että tällaisessa ulkoisessa tarkastuselimessä ette ole tehnyt työtä, mutta olette kuitenkin kerännyt kokemusta roppakaupalla tästäkin alasta, joten ymmärrätte hyvin, miten asiat etenevät. Jos katson uraanneja, tehtävienne ja nimityksienne aiemmilta vuosilta, niin aivan selväksi käy, että eri menettelyt ovat olleet täysin avoimia, pikemminkään eivät siis puoluepoliittisia, vaan suorastaan ihan kokemukseenne perustuvia, pätevyyteenne perustuvia mutta mitä mieltä olette näistä kolmesta eestä tilintarkastustuomioistuimessa, eli ö, tasa-arvosta, etiikasta ja ekologisuudesta kysyisin. Ja vielä kysymys 19. Siihen vastauksenne on ollut kiintoisa Eli aiotteko te vetäytyä? Jos parlamentti arvioi teitä, te, antaa teille kielteisen arvioinnin. Ja, ja sanotte täällä, että kyllä voin harkita sitä, jos parlamentin syyt ymmärtäisin. Ehkä voisitte selittää muutamalla sanalla lisää, minkä tyyppinen lähestymistapa tämä oikeastaan on. Eli ymmärrätte, miten, miten näette parlamentin roolin tässä, onko sillä relevantti osa työssä vai ei? Herr Gregor, bitte. Herra Gregor. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Voin vahvistaa teille, että mikä minun viroistani ei ollut ollut poliittinen virka. Ja finanssiministeriössä on perinteinä se, että, että nämä henkilöt, jotka vastuussa valtion budjetista muistavat, ei ole, poliittisia heikkoja. Olen, ja janotan seuraava edustaja, joka oli siellä aikaisemmin. Tsekin ympäristössä on, on muuta selvää, että finanssiministeri toimii tällä tavalla. Sitten kyselylomakkeen kysymyksiin. Silloin kun vastasin kysymyksiin, minusta laitan tänne tämmöisen ehdollisen kyllä vastauksen. Silloin ajattelen, että 80 prosenttisesti vetäisin pois erkkuuteni. Mutta ainakin minun pitäisi saada miettiä asiaa ensin pari viikkoa ja kuukautta. Totta kai minun tukeni ja Euroopan parlamentin tuki parlamentille on tärkeää. Ja tietenkään en voi tehdä tehtävääni tuomioistuimessa kunnolla ilman parlamentin tukea. Mä kolme eitä sitten tuomioistuimessa. Toivottavasti voin antaa oman panokseni näihin. Olen kasvanut Tsekin tasavallan pienessä kaupungissa keskellä sitä, joka on rehellinen paikka, joten uskon, että varmaan voin omalla panoksellinen antaa myöskin sisäisen panoksen näihin kolmeen EEN tilintarkastustuomioistuimessa. Kollegi Sarvamaa, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kollega Sarvamaa, kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Uh, this... Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ehdokas. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee eh, tehtäviänne eh, laatua, ovatko ne, että ne eivät ole poliittisia. Mm, eh, varaministeri, mutta myöskin hallintoneuvostojen eh, paikat useissa instituutioissa. Minun ymmärtääkseni tämä on vähän kyseenalaista. Ei tämä nyt ole ihan mustavalkoista, ovatko nämä poliittisia vai e-, eivät nämä tehtävät. Joten minun pitäisi saada tietää enemmän siitä, miten nämä prosessit toimivat. Voisitteko ehkä kertoa meille nimitysprosesseista näihin tehtäviin? No toiseksi ja vielä tärkeämpi e-, kysymys on tämä seuraava. te olette olet syyskuusta 2010 alkaen eh, talousarvioosaston varaministeri ja kun vastaatte tähän kyselylomakkeeseen, sanotte, että teillä ei ole annettu vastuuvapautta. Te sanotte, että tällaista menettelyä ei Tsekin budjettisääntöjen mukaisesti ole, mutta mm, valtiovarainministerille ei ole ilmoitettu merkittävistä puutteista tai vastalauseista. Teidän lausuntonne kyllä äh, saattaa nyt hiukan ymmälleen, miten oli mahdollista, että te olleet tietoisia niistä hyvin vakavista ongelmista, joita oli äh, liittyen EU-määrärahojen äh, ottaen huomioon teidän hyvin keskeisen roolinne valtiovarainministeriössä. Kollega Ajala Sender. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Niin tosiaankin ansioluettelonne on hämmästyttävä. Ja myös nämä su- suhteenne tuonne komissioon. Minä kyllä olen hämmästynyt siitä, että tämä talousarviopuoli, sehän on tietysti tekninenkin asia, mutta onhan se julkinen poliittinenkin tehtävä. Eli mitä mieltä olette siitä, omaa mielipiteitäkö esitätte vai hallituksen. Ja minua kysyisin myös näistä viidestä tehtävästä, joita te, jotka teillä vielä on. Eli saatteko te palkkaa näistä kaikista viidestä tehtävästä? Eli vaikuttaako se jollain tavalla tilintarkastustuomioistuimessa tehtävään työhön? Ja vielä tuo ö, turvallisuustarkastus, e, eli salaisuuksien säilyttämisvelvollisuus sekä maassanne että tilintarkastustuomioistuimessa. Tässähän tehdään tuollainen täystarkastus luotettavuudesta ja integriteetistä ja, ja siitä kysyisin samoin kuin sitten kiinnittäisin huomiota kommentteihin, jotka olette esittänyt, kun te olette kuitenkin ollut sekin tilintarkastustuomioistuimessakin. Kysyisin nämä, näistä kriteereistä, tilintarkastuskriteereistä. Kyselylomakeessa olette sanoneet, että ne, niitä voidaan tulkita aika avoimestikin tilintarkastajien puolelta. Minä haluaisin esittää kysymyksen tästä, onko jonkunlaisia vaaroja piilemässä, kun tiedätte, miten tämä on toiminut teidän maassanne julkisten varojen käytön osalta. Olisiko tämä harkintavalta jollain tavalla nyt hankalaa, missä voidaan tätä avoimuutta enemmän käyttää, missä ei teidän näkemyksenne vuoksi. Eli tällaista haluaisin kysyä milloin tuota harkintavaltaa voidaan käyttää laajasti ja milloin sitten vähemmän ja milloin avoimuus rajoittuu. Edustaja Vissisen. Thank you very much for your uh, presentation. Kiitokset tästä esityksestä. Meillä on pari vähän tiettyihin asioihin liittyvää kysymystä. Ensinnäkin on tärkeää tälle valiokunnalle minun mielestäni katsoa EUn lisäarvoa, kun teemme tilintarkastukset. Me teemme pelkästään, että miten rahat on käytetty, vaan onko ne myöskin EUn lisäarvoa. Voitteko kertoa hieman tarkemmin tästä? Miten voitaisiin tehdä tilintarkastuksista hieman laajempia siinä mielessä, ettei arvioida pelkästään, onko varat käytetty oikein, vaan onko, ovatko varat käytetty hyvällä tavalla, että se on lisännyt EUn lisäarvoa. Ja toinen kysymys vielä teille. Miten näette yhteistyön sen työn välillä, joka tehdään tilintarkastustuomistuessa ja eh, sitten EUn varojen väärinkäytösten ja petos- ja korruptiotapausten välillä? Mikä on tilintarkastustuomioisten rooli yhteistyössä Olafin ja muiden tärkeiden toimijoiden kanssa? Onko teillä jotain uusia ajatuksia tähän liittyen, miten tilintarkastustuomisto voisi tukea tätä toimintaa? Kollege Novakov, bitte. Kollega Novakov. Thank you. Kiitoksia. Vaikka ymmärrän kollegojen huolenaiheen, koska teidän ansioluettelonne on kovin äh, äh, täysi, niin teidän täytyy vakuuttaa meille, että kun teidät nimitetään tilintarkastustoimisten jäseneksi, niin teistä tulee täysin objektiivinen, koska kun on kyse eh, julkisten määrärahojen käytöstä, kontvaliokunta ja tilintarkastustuomioistuin ovat ihmisten parhaat ystävät. Ja kysymykseni teille kuuluu, miten näette eh, tilintarkastustuomioistuimen tämänhetkisen työn ja erityisesti ne erityiskertomukset, joita laaditte, miten niille annetaan enemmän elämää, koska tällä hetkellä suurin osa niistä suosituksista, joita tilintarkastustuomioistuin äh, tuottaa, niitä ei panna täysin täytäntöön, joten miten haluaisitte parantaa tätä tilannetta, miten äh, parantaisitte tilintarkastustuomioistuimen työtä niin, että sillä saataisiin aikaan enemmän lisäarvoa. Kiitoksia. Ja viimeisenä listalla kollega Czarnetski. I ask for the floor. He did... Niin, minä pyysin puhe... Novakov pyysi puheenvuoroa itse asiassa. But I'm Novakov for uh, every time. <laughs> uh, I only asked <laughs> about the... Ja minä jo esitinkin. Minä pyysin puheenvuoroa tosiaan. Kiitokset esityksestänne. ja myös englannin taidostanne. Minä haluaisin kiinnittää huomiota myös oikein hyvän ansioluetteloon ja pätevyyteenne. Mitä mieltä olette, mikä on suurin haaste tilintarkastustuomioistuimelle paraikaa? Kiitos. Kollega Stechowski, bitte. Kollega Stechowski, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset sen puheenvuoron. Minulla on kolme yksityiskohtaista kysymystä, jos saan esitellä nämä. Ehdokas, te mainitsitte, että te haluaisitte antaa panoksenne tilintarkastus tuomistojen suositusten levittämiseksi EU-ssa. Mitä toimia tekisit tämän parantamiseksi? Ja toinen kysymys. Tämä koskee yhteistyötä tilin tarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuselinten välillä. Me tiedämme, että tällä hetkellä tietyissä maissa tämä yhteistyö ei ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mitkä olisivat ne erityistoimet, joita te haluaisitte tehdä tämän yhteistyön parantamiseksi? Ja sitten kolmas kysymys Tämä noudattelee vähän samoja linjoja kuin täällä jo mainittiin aikaisemmin. Jo. Sen lisäksi, että te olitte varaministeri, teillä oli myöskin neljä muutakin tointa, jotka on mainittu ansioluettelossanne. Aiotteko jatkaa näissä toimissa tilintarkastustoimistojen jäsenenä vai oletteko valmis luopumaan näistä toimista? Ja jos näin on, niin koska? Für längstens 15 minuutin, Gregor, bitte. Ja sitten herra Gregor. Uh, thank you very much. Uh, uh. Kiitokset kysymyksistänne. Aloittaisin Sarvamaan kysymyksestä poliittisesta tai epäpoliittisesta varaministerin tehtävän luonteesta. Tsekin tasavallassa on uusi laki täytäntöönpantuna virkamiehille sitä on ensimmäisestä päivästä heinäkuuta viime vuonna ryhdytty soveltamaan ja minä olen, minut on nimitetty uudelleen ensimmäinen päivä heinäkuuta lähtien ja tuossa uudessa tekstissä on kaksi tasoa. Ensiksi varaministeri, joka vastaa tuosta täytäntöönpanosta epäpoliittisena nimityksenä ja sitten varaministeri, joka vastaa ministerin tehtävästä ja se on puolu, poliittinen nimitys. Näin sekin uudessa lainsäädännössä. Ja vastuuvapaudesta, niin kysymys Slovakeessakin siitä kysyttiin, sekin tasavallassa ei ole olemassa vuosittaista vastuuvapausjärjestelmää. Meillä on tuollainen valtion lopullinen tilintarkastus, tilinpäätös, eikä meillä ole ollut suuria hankaluuksia ollenkaan talous arviopuolella. Vaikeuksia tietysti on ollut, kun unionin varoja on täytäntöön, yritetty täytäntöönpanna sekin tasavallassa. Siihen on sumunia tekijöitä. Ensiksi se, että meillä on hajautettu unionivarojen käyttöjärjestelmä. Näitä sitten sovelletaan aluetasolla. Siellä on ollut ongelmia ja sitten tietysti myös hankkeiden valinnassa on ollut erinäistä kähmintää ja manipulointia havaittavissa. Ja vielä vaikeuksia on unionin täytäntöönpanossa julkisissa hankinnoissa. Sekin tasavallassa menettely on erityislaatuinen yli 6000 kuntaa meillä nimittäin on ja pienissä kunnissa varsinkin on vaikea täytäntöön panna valtavan monimutkaisia julkisten hankintojen sääntöjä, mutta kyllä tiedän täysin minkälaisia hankaluuksia meillä on ollut unionivarojen käytössä sekin tasavallassa. Ja sitten siirtyisin Ajala Senderin kysymyksiin hallituksen riippumattomuudesta. Samalla tavalla oikeastaan voin vastata osittain kuin Sarvamaallekin, eli toinen osa on poliittinen, toinen ei-poliittinen, ja olen pitänyt tuosta ei-poliittisesta työstä huolta ja muista tehtävistä sitten eli pankeissa ja niin poispäin, niissä ei ole sinänsä palkkaa. Toinen on terve, sairausvakuutustehtävä ja toinen ja toinen on sitten pankkisektorilla ja sieltä sitten maksetaan matkakulut. Ja sitten näistä, näistä tästä salassapitovelvollisuudesta totta kai Tämä, on, tämä tarkastus toteutettu kansallisella tasolla. Näin on tehtykin ja tuo tarkastus on, sitä sen tuota todistuksen voimassaoloa on jatkettu ja sitä voidaan käyttää myös unionin toimielimissä. Minä en ole hakenut tuota Naton todistusta NATOa varten, koska luulenpa, ettei sitä tarvita. Sitten tuo toiminnan tarkastus, varainkäytön tarkastus, nyky tuomioistuimen työ on 50 prosenttiin jaettu, 50 prosenttia tuohon tavanomaiseen työhön muun muassa. Ja näin varmasti on vielä mahdollisuuksia nostaa tuota varainkäytön tarkastusta todellakin ja pyrin sitten virtaviivaistamaan tuota tilintarkastuksen ohjelmointia tilintar- vastaamaan budjettiviranomaisen toiveita. Ja sitten lisäarvosta uskon, että varainkäytön tarkastus auttaa kovasti arvioimaan yksittäisiä politiikan aloja ja uskon myös, että äskettäin tuo uusi hanke, josta varmasti tiedättekin näistä kertomuksista ja hyvistä käytänteistä ja kokemuksista, joita tilintarkastustuomioistuin on kerännyt yksittäisistä tarkastuskertomuksista. Ja korruptiotapauksissa ja Olafin kanssa tehtävästä yhteistyöstä Tästä on sisäistä asiakirjaa, materiaalia olemassa. Olen tietysti saanut tietoa nykyiseltä tekin edustajalta ja työntehokkuudesta, eli kun tilintarkastustuomioistuin istuin, saa jonkun nimettömän kirjeen ja tai jonkun epäilyksen osakseen, niin kyllä sitten Olafille asiasta välittömästi tietoa välitetään ja käsittääkseni järjestelmä toimii hyvin. Ja Novakoville uskon, että voin pohjata päätökseni puolueettomalle tiedolle lainsäädäntöön perustuen on kyse sitten korkean tason johtajista tai tehtävistä. Olen aina seurannut näitä unionin sääntöjä ja pyrkinyt oman näkemykseni saamaan aikaiseksi puolueettomasti riippumatta siitä, missä yksikössä olen ollut työssä. Ja jos ajattelen sitten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, muun muassa nuo yleiskatsaukset, se voi tuoda lisää arvoa. Todellakin tilintarkastustuomioistuimen työstä ja on joskus kyllä käynyt niin, että jäsenvaltiot eivät suosituksia noudata varmasti parempi, parempaan yhteistyöhön täytyisi päästä komission, tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltioiden välillä, jotta parhaita käytänteitä saataisiin paremmin vaihdettua ja myös sitten voitaisiin puuttua paremmin niihin kohtiin, jotka ovat menneet jäsenvaltiossa vikaan kertomusten mukaisesti. Ja sitten siirtyisin varapuheenjohtaja Jarnetskin kysymykseen tilintarkastustuomioistuimen haasteista ja totta kai mainitsisin eh, tämän jäsenten vaihdoksen, eli kolmasosa jäsenistä vaihtuu tänä vuonna. Ja uusi jäsenten täytyy tottua työhön eikä saa myöskään sitten viivyttää varsinaista tilintarkastustyötä eikä sisäistä työjärjestystä sen kummemmin. Ja alust, alkupuheenvuorossani jo sanoinkin, että käydään puhe, nyt on käyty miettimään näiden mm, jaostojen ö, uudelleenjärjestelyä todellakin. Ja uskon, että tilintarkastustuomioistuimen sisäistä työtä nyt muokataan. Sen pitää vastata ulkoisia vaatimuksia, kuten vaikka maahanmuuttoasiat, joihin tarvitaan sitten lisää rahastoja ja lisää talousarviovaroja, niin täytyy tietenkin löytää keinot näihin uusiin ilmiöihin vastataksemme, mutta totta kai tämä on uusi asia. Ja vielä sitten viimeisen kysymyksen yhteistyö kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Jos ajattelen kokemusta, niin kansallisella tasolla niin työ alkoi kymmenen vuotta sitten. Teimme yhteistyötä kansalliseen tilintarkastustuomioistuimemme kanssa tosiaankin unionin varojen käytöstä. Välitimme siis tietoa eteenpäin rahastosta ja vilpittömästi keskustelimme asioista ja järjestelmän toiminnasta. Uskon näin. Hetkinen. Niin, anteeksi, unohdin sittenkin näistä muista tehtävistä valvo, johtokunnasta. Voin jo vielä vahvistaa sen, kuten äsken alustavasti sanoinkin, että olen jäämässä pois näistä muista tehtävistä. Kiitos mahdollisuudesta vastata kysymyksiin. In auch für die für die Mekin kiitämme teitä hyvin tarkoista vastauksista. Tähän päättyy teidän kuulemisenne ja toivotan teille kaikkia hyvää. Näkemiin. Und ich bitte Herrn Ja pyydän, että herra Wojciechowski tulisi tänne sisälle, niin että voimme jatkaa.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 Wir begrüßen unseren Kollegen. Toivotamme tervetulleeksi kollegamme Janusz Wojciechowskin Puolasta, joka saa myös heti puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Lyhyt esitys, viisi minuuttia. Thank you, Madam President, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset sain mahdollisuuden täällä esitellä itseni täällä tänään. Tilintarkastustuomioistuimen ehdokkaana, nimeni on Janus Wojciechowski, olen parlamentin jäsen ja Puolan ehdokas tilintarkastustuomioistuimeen. Tilintarkastustuomioistuin koostuu kolmesta elementistä. Eurooppalainen tuomioistuin ja tarkastus. Ja kukin näistä on mun henkilökohtaisen elämänkaareni osa. Eurooppalainen, siinä olen 12 vuotta Euroopan parlamentissa, koska neljä minut ensimmäisen kerran valittiin ja sitten kaksi kertaa uudelleen valittu oikeastaan kolme vuotta, koska olin vuoden sitä ennen vielä tarkkailijana, Puolan tarkkailijana EU-ssa. Tuomioistuin, se tulee minun 30 vuoden kokemuksestani tuomioistuimisessa Puolassa kaikkialla oikeusjärjestelmän tasoilla, olin piirin tasolla, alueellisella tasolla ja myöskin korkeimmassa oikeudessa. Ja olin myöskin kansallisen tuomari järjestön jäsen. Eli kun 90 me muutumme demokratiaksi, niin minut valittiin tähän elimeen, jos pyrittiin takamaan tuomiolaitoksen riippumattomuus, tuomarien riippumattomuus, ja oli vastuussa tuomarien nimittämisestä. Ja kaikkein tärkein kokemus minulle oli se, että olin kuusi vuotta Naivassa Ispa Kontrollin puheenjohtaja, eli Puolan ylin tarkastuselin. Ja minun mielestäni tämä Supreme Chamber of Control olisi parempi englanninkielinen käännös täällä kuitenkin. Tämä on valtion tilintarkastuslaitos Puolassa. Ja olin ensimmäinen henkilö, jonka parlamentti nimesi äänesti tähän tehtävään uuden perustuslain mukaisesti kuudeksi vuodeksi. Ja tämä on se pääsyy, miksi hain tilintarkastustuomioistuimen virkaan. Koska olin Nikin puheenjohtajana hyvin tärkeänä aikana Puolassa. Puola oli silloin hakijamaa, siis Euroopan unionin hakijamaa ja Nikin puheenjohtajana aloitin yhteistyön Euroopan tason kanssa. Se oli sen yhteistyön alku. Kahden keskisiä suhteita lyö, luotiin muihin toimielimiin, kuten UK kansallisen tilintarkastuselimen John Paulin tapasin siellä. Oli monta kertaa hänen kanssaan Bundesrechnungshofin kanssa, Saksan kanssa ja heidän heidän johtajansa kanssa, tai Kudekon Ranskasta, Piersovsk, ja erityisesti Euroopan tilintarkastuskomission Mitchell Hook, Holman ja Kans ovat kaikki silloin siellä johtajina. Ja olin mukana organisoimassa monia seminaareja, konferensseja, vierailuja. Tämä oli ammatillisen yhteistyön alku eurooppalaisten tilintarkastujien kanssa. Ja ensimmäiset yhteiset tilintarkastukset, ne tehtiin silloin Nikin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Se oli tämä liittymistä edeltävä tilintarkastus. Olin Nikin puheenjohtajana uuden perustuslain alla ja toimin silloin tämän ylimmän tarkastuselimen puheenjohtajana ja tehtävänä oli uudelleen organisoida tämän uuden lainsäädännön mukaisesti tämä elin. Tämä oli tietenkin hyvin vaativa tehtävä, mutta se onnistui ja pitää todeta, että puheenjohtaja kauteni oli suurin saavutukseni. Suurella tyytyväisyydellä totesin, että viimeisessä vuosi eh, raportissa tilintarkastustuomioistuin totesi, että eh, Puolan ylintarkastuselin on esitetty tässä raportissa parhaana esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tarkastuselinten välillä. Tämä on se tausta. Eli tämä minä perustin tämän yhteistyön silloin, kun olin Nikin puheenjohtajana. Ja uskon, että suurin saavutukseni ylimmässä tarkastelussa oli tämä korruption vastainen toiminta. Aloitin järjestelmällisen äh, tunnistamisen kaikkein suurimmilla korruptioriskialueilla ja korruptiomekanismien alueilla. Ja minun seuraajani jatkoi tätä toimintaa tähän päivän mennessä. Ja uskon, että tämä on minun erityispanokseni tilintarkastustuomioistuimeen myös, koska tässä on mahdollisuus Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa olla aktiivisempia tämän asian osalta. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että minun henkilökohtaiset kokemukseni, jotka olen kokenut. Olin siis 19 vuotta politiikassa myöskin kansallisessa parlamentissa ja 12 vuotta Euroopan parlamentissa ja vähän myöhemmin, pidempään 19 vuotta, olin riippumaton virkamies Puolassa, tuomari ja myöskin yleinen tilintarkastaja Puolassa. Nyt on aika siirtyä riippumattomuuteen. Olen ammatillisesti valmis tähän työhön ja olen valmis hakemaan Euroopan tarkistustuomioistuimen, mutta päätös on teidän käsissänne. Paljon kiitoksia kollegoja sitten esittelijä edustaja Scholte. So, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin hyvä, ehdokas ole epäilystäkään siitä, että teillä on ammatillista kokemusta. Te olette palvelleet monissa tärkeissä elimissä. Näissä mukana oli myös Puolan ylitarkastuselin. Olette myös tuomari, parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen ja teillä on kokemusta julkisesta budjetista kontvaliokunnassa, agrivaliokunnassa, Euroopan parlamentissa. Yksi suurista haasteista tässä tehtävässä on riippumattomuus. Ja kuten ja meppinä te olette laki- ja oikeuspuolueen hallintoelimessä Joten kysymys kuuluu, miten käsittelisitte tilin tarkastusta Euroopan unionin budjetissa esimerkiksi maatalouspolitiikassa, jossa olette henkilökohtaisesti mukana eh, hyvin aktiivisena meppinä. Ja toiseksi, Onko teistä soveliasta ottaa tehtävä tilintarkastustuomioistuimen jäsennä vastaan heti sen jälkeen, kun olette olleet puolueen johtoelimessä? Ja tärkeä vastaus on se, että miten te ylläpidätte tätä riippumattomuutta. Ja viimeinen kysymys liittyy toiminnan tarkastukseen vastauksissanne. Oli myös vastaus, että te kaipaatte jäsenvaltioiden reaktiota äh, tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin ja Voisitteko selittää meille, miten parantaisitte tätä tilintarkastustuomioistuinten suositusten vaikutusta silloin, kun kyse on suosituksista jäsenvaltioille. Suurin osahan niistä on jäsenvaltioille eikä komissiolle. Thank you very much, uh, uh, for... Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä riippumattomuudestani. Meillä on puolalainen runoilija Borska Hän sai Nobelin palkinnon vuonna 1996. Hän sanoi, että me tunnemme itsemme niin pitkälti kuin meitä on testattu. Ja minut on testattu, minun riippumattomuuden testattu Sama tilanne menin Puolan yleiseen tarka- yleimpään tarkastuselimeen suoraan aktiivisesta politiikasta eikä niin koskaan kyseenalaistettu Puolassa eikä näinkään nytkään tule käymään. Minun poliittinen toimintani päättyy, jos minut valitaan tilintarkastustumisten jäseneksi. Poliittinen toimintani päättyy, olen täysin riippumaton. Minua on testattu, olin riippumaton tuomari, riippumaton yleinen tarkastaja. Tämä ei tule olemaan mikään ongelma. Tämä koskee sitä, miten reagoida epäsäännönmukaisuuksiin esimerkiksi maatalouspolitiikassa. Minä usein aloitin tarkastuksen, joka koski epäsäännönmukaisia EU-määrärahojen käyttöjä maassani. Esimerkiksi viime kerralla julkaistiin hyvin paljon kritisoitu kertomus EU-määrärahojen käytöstä Puolassa. ekologisista hedelmätarhoista ja Äh, marjatarhoista. Tätä kritisoitiin hyvin paljon. Minä äh, käynnistin tämän tilitarkastuksen. Ja lisäksi meillähän oli Euroopan unionissa tämä äh, kolibakteerikriisi. Se oli kriisi erityisesti vihannestuottajalle. Minä Puolassa käynnistin tarkastuksen siitä, miten nämä määrärahat käytettiin Puolassa ja yleinen tarkastuselin löysi hyvin paljon epäsäännönmukaisuuksia. Olen varma siitä, että hyvä, vahva tilitarkastus on aina myönteinen asia kaikille, myös maanviljelijöille. Meidän on tarkastettava kaikki määrärahat, jotka EU-budjetista käytetään. Puolassa Minulla on kokemusta elimestä, jolla on paljon valtaa. Ylin tarkastuselin ei tee pelkästään tilintarkastustyötä, sillä on enemmän toimivaltuuksia kuin tilintarkastustuomioistuimella. Tämä ei tule olemaan mikään ongelma tämä asia, jota minulta kysyitte. Kiitos. Minulla on tusina kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron, siksi tulee olemaan tiukkana kahden minuutin kohdalla ja lyhyemminkin saa puhua. Kollega Sarvama. Um. Ähm. Kiitokset. Niin, hyvä parlamentin jäsen ja ehdokas tilintarkastustuomioistuimeen, hyvä Wojciechowski, niin tilintarkastustuomioistuin on merkittävällä paikalla unionin varojen käytössä ja myös legitimisyytemme takaamisessa. Jäsenet ovat eturintamassa unionin maineen suojelemisessa. Ja jos teidät valittaisiin jäseneksi, kun näin sanotte, niin te sitten eroatte tuosta laki- ja oikeuspuolueesta omassa maassanne, ettekä ole enää sen jäsen. Ja minä kiinnitän huomiota esittelijän äsken kysymään. Eli kun te jo viittasitte puolalaiseen ziborska nimiseen runoilijaan toki vastauksessanne, mutta minä haluaisin nyt kuitenkin kysyä sitä, vaikuttaako Puolan sisäinen tilanne teidän mahdollisuuksiinne suojata unionin etuja ja unionin yhtenäisyyttä, koska näinä aikoina ajat ovat kovin toisenlaiset kuin ennen. Minä en kylläkään epäile ammattimaisuuttanne ja pätevyyttänne. Kyllä te olette yksi mm, pää ehdokkaista todellakin ja haluaisinkin nähdä teidät tosiaankin sanojenne takana seisomassa ja myös todellakin pääsevän eron kytköksistä sisäiseen politiikkaan. Toivon, että voisitte tässä vakuuttaa minut. Jala Senda, bitte. Kollega Jala Senda. Si- Kiitokset. Minä olen samaa mieltä kuin Sarvamaa. Olen samaa mieltä. Eli kyllä olette hyvin pätevä myös päätöksissä, joita ja kannanotoissanne esimerkiksi jo vuosia sitten kuolemanrangaistukseen ja moneen muuhun tehtävään tuomariin, Anna ja niin poispäin. Eli todellakin ihailen teitä kovasti henkilökohtaisesti, henkilökohtaisella tasolla, mutta tuo puolue kytkös kuitenkin herättää kysymyksiä, millä tavalla Euroopan unioni nyt asettuu tähän koko oikeudenkäytön hierarkiaan mielestänne, kun Euroopan unioni voi sitten valvoa ja myös sääntöjä ja rangaistuksia, seuraamuksia sysätä tietyn jäsenvaltion hallituksen niskaan, jossa toimii väärällä tavalla. Kyllähän tässä nyt varmasti tekin joudutte jollain tavalla sotkeutumaan tähän työhön. Tämä valiokunta ja myös tilintarkastustuomioistuin tutkailee unionin talousarvion täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa erinäisiä korvauksia, kustannusten varojen oikein käyttöä ja niistähän voidaan määritellä myös rangaistuksia ja seuraamuksia. Ja minä haluaisin todellakin nyt Sarvamaan tavoin todellakin osoittaa kunnioitukseni teidän kokemuksestanne ja pätevyydestänne, mutta voitteko vakuuttaa meidät nyt todellakin siitä riippumattomuudesta, jota tähän tehtävään erityisesti tarvitaan. Kollegin Dlabajova. Kollega Thank you very much. Um, dear colleague, dear can... Kiitoksia, hyvä kollega, hyvä ehdokas. Ehkä toistanut jo, mitä asioita täällä todettiin aikaisemmin, kunnioitan suuresti teidän ammattikokemustanne ja myöskin korruptiovastaista toimintaanne, Teillä on paljon kokemusta tässä, varmaan voisitte jopa kontvaliokunnassa auttaa meitä meidän työssämme. Minua kiinnostaisi tietää, mitä ajattelette, että onko ilmiantajien suoja tarpeeksi tehokas. Tähän tietenkin olemme keskittyneet. Mutta minun pitää olla samaa mieltä minun kollegoiden kanssa, että pelkään tätä riippumattomuusasiaa, koska olette tällä hetkellä Valsavan puolueen hyvin aktiivinen jäsen. Tietenkään mikään asia ei ole mustavalkoinen, että haluan mitenkään tässä sitä ennakoida, mutta en kritisoi teitä henkilökohtaisesti. Jotenkin teidän, te olette myöskin sitten riippumaton jäsen tuomioistuimessa, jos parmet hyväksyy teitä, niin, mutta missä tässä nyt tämä riippumattomuus oikein on? Miksi te kritisoidaan niin paljon julkisesti taas sitten teidän, teidän riippumattomattoman komitean päätöksestä, että haluatte tulla sitten riippumattomaksi jäseneksi tilintarkastustuomioistuimeen. Eikä nyt minä epäiletä vieläkin. Haluan, että vakuutatte meitä vielä vahvemmin. Teitä, teidän riippumattomuutta ne on hieman testattu, nyt, nyt, mutta nyt teillä on vähän toinen kyllä, koska olette aktiivisen, aktiivinen jäsen tässä valtaavitavassa puolueessa. Kollega Charnet. Danke sehr. Kiitoksia, puheenjohtaja. sainen onnitella teitä, hyvä kollega, esityksestänne. Se osoittaa kyllä osaamisenne ja tämä näkyy myös ansioluettelostanne. Minä olisin toivonut, että kaikilla ehdokkailla olisi eh, samankaltainen kokemus ja eh, että he olisivat yhtä valmistautuneita tähän tehtävään kuin te olette. Se on ilmeisesti teidän vahvuutenne. Nyt näistä kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin kysyä tästä uudesta eh, toimintatavasta, nimittäin näistä yleiskatsauksista, yleistarkastuksista. Miten arvioitte tätä uutta toimintaa tapaa tilintarkastustuomioistuimessa? Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi jatkaa sitä ja kehittää tätä konseptia? Teillä on laaja kokemus, 12 vuotta tämän parlamentin äh, elimissä ja erityisesti teidän kokemuksenne maatalouden alalta on vahvaa. Voisitteko kertoa meille millaisia kokemuksia olette keränneet nyt maatalousasian valiokunnassa, joita voisitte hyödyntää sitten, jos teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ja sitten haluaisin sanoa vielä edustaja Sarvamaalle, tämänhetkisessä tilintarkastustuomioistuimessa kolme jäsentä Saksasta, Unkarista ja Bulgariasta ovat entisiä meppejä. Ja jos sivuun jätetään yksi tapaus, unkarilainen tapaus ei ollut minkäänlaista ristiriitaa tässä. Ja lisäksi olisi vaikea keskustella Puolan politiikasta täällä salissa. Me kuulimme herra Salkovin Slovakiasta. Jotkut ihmiset sanovat, että pääministerin eh, Slovakiassa on varsin ristiriitainen hahmo. Kiitoksia. Niin, kollega Stechowski. Ja budu mít jenom stručné otázky. Kiitokset. Niin, useahko ehkä kysymys 19 kysymys. Voisit kyllä vastata siihen selkeästi. Eli aiotteko vetäytyä, jos saatte parlamentin tältä valiokunnalta kielteisen äänestystuloksen. Ja vielä voisitteko muutaman sanan sanoa seuraavaan, josta muun muassa monet toimittajat ovat minulta kysyneet. Eli millä tavalla Puolassa oikein tämä ehdokas asettelu on hoidettu? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset uh, kollegoista ja kysymyksistä. Meillä on pari kolme kysymystä Ensimmäinen kysymys liittyy kysymykseen 10 tämänhetkisiin vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Te totesitte, että ei ole tällaisia rikosoikeudellisia prosesseja vireillä, mutta kaksi yksityisoikeuden siviilikannetta on ollut. Voisitko kertoa tarkemmin näistä siviilikanteista, joissa olitte osallisena? Ja sitten toinen kysymys liittyy vastuuvapauteen. Meillä on vuosittain tilintarkastustomuksen vuosikertomus, se antaa meille sitten myöskin niille, jotka haluavat hyökätä unionin vastaan tavallaan kepi, jolla lyödä heitä. Ja kuten totesivat täällä muutkin, että tämä on tärkeä aika unionille toimia tehokkaasti. Kuinka te voisitte kuvailla itseänne? Oletteko unionin puolustaja ja sen toimielinten puolustaja, vai oletteko enemmänkin euroskeptikki? skeptikko. Ja sitten viimeinen asia, joka liittyy, liittyy tähän, ja kuten totesin, meillä on tämä vastuuvapaus joka vuosi, joka vuosi. Me, me ihmiset tulevat myöskin esittelemään näitä tuloksia. Tämän. Miten voitaisiin muuttaa sitten näitä tilanteita, ettei, ettei vastuuvapautta käyttää pelkästään lyömäaseena EUta vastaan? Pitera, pitää. Kollega Pitera pani przewodnicząca. Od cztery roku jest pan europosłem. Kiitoksia puheenjohtaja. Te olette ollut aktiivinen bloggari ja meppi vuodesta 2004. Nyt olen katsonut sitä, mitä olette kirjoittaneet, ja teillä on varsin skeptinen äh, näkemys Euroopan unionista. Olette poliittisesti äh, toimija, olette varsin radikaali, erästä henkilöä apinaksi ja sanoitte, että silloinen Puolan presidentti pitäisi laittaa häkkiin. Sanoitte myös, että on jotain epäsäännönmukaisuuksia Puolassa ja tuette myöskin oikeuslaitoksen vallan rajoittamista Puolassa. Tuette myös sitä, että annetaan lisävaltuuksia Puolan oikeusministerille – Tämä on yksi teidän näkemyksistänne. Ja tämä on linjassa myös Puolan valtaa pitävän puolueen linjan kanssa. Sopiiko tämä yhteen tilintarkastustuomioistuimen etiikan kanssa, jossa pitäisi olla riippumaton ja eturistiriitoja olisi vältettävä? Puolan perustuslakituomioistuin antoi päätöksen, että jotkut lait Puolassa ovat perustuslain vastaisia. Teidän puolueen ei halua julkaista tätä päätöstä. Te sanotte, että näillä ihmisillä ei ole pätevyyttä. Nyt teidän puolueenne puheenjohtaja ilman mitään valtuuksia sanoi Puolan televisiossa tätä päätöstä ei koskaan tulla julkaisemaan. Venetsian komissio sanoi aivan selvästi, että tämän päätöksen julkaiseminen on tapa välttää perustuslaillinen kriisi Puolassa. Mikä on teidän näkemyksenne näistä asioista? On kollegi Kollega Balcitis, kaksi minuuttia. E, Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ehdokas Hyvät kollegat, kaikki nimitykset tilintarkastustuomioistuimeen ovat sinänsä poliittisia. Turha meidän on tässä yrittää pettää itseämme, koska tietenkin vallassa oleva puolue hyväksyy edustajan nimitettäväksi tähän. Ja 2011 vuodesta kysyisin ja muutamista muistakin vuosista, jolloin hyvin vakavasti ja tehokkaasti maatalouspolitiikkaa maassanne arvioitiin ja puolueenne oli silloin äm, oppositiossa. Aiotteko jatkaa yhtään innokkaasti tässä, tällä alalla myös tilintarkastustuomioistuimessa, jos havaitsette epä säännönmukaisuuksia unionin varainkäytössä Puolassa maatalousasioissa ja ylipäätään maatalousasioissa. Ja vuodesta 2009 lähtien, tämä siis toisena kysymyksenä, ei ole mahdollista oikeita summia saada käyttöön. Eli millä tavalla näitä varoja voitaisiin periä takaisin Puolasta, jos ongelmia kerran on ollut? Ja, ich würde gerne jetzt mal eine Antwortrunde machen und dann möge bitte... Mielläni antaisin mahdollisimman vastauskierrokseen ja sitten äh, Minulla on vielä aika paljon kollegoja listalla, niin pyytäisin, että kaikki kysyjät äh, tarkistaisivat, etteivät heidän kysymyksensä ole jo vastattuja. Olkaa hyvä. Kiitokset näistä kysymyksistä. Monet kysymykset liittyvät minun jäsenyyteni laki- ja oikeuspuolueeseen Puolassa ja tämän vaikutuksesta sitten mä sen työhöni tilintarkastustuomioistuimessa. Haluaisin vahvasti todeta, että nyt olen tällä hetkellä poliitikko, mutta sen jälkeen, jos minut nimetään, en enää ole poliitikko. Tulen päättämään sataprosenttisesti kaiken poliittisen toiminnan. Tulen irtisanoutumaan puolueen jäsenyydestä. Minusta tilintarkastustuomioistuimen jäsen ei pitäisi olla poliittisen puolueen jäsen. Sama tilanne oli silloin 21 vuotta sitten, kun minut valittiin meidän tilintarkastustoimistoon on se minun myös kirjoitti sanoin näistä poliittisista toimista. Eikä se ollut mikään ongelma minun puheenjohtajani kautta minun, meidän Puolan ylintä, ylimpässä tarkastuselimessä. Nyt tilanne on ihan samanlainen. En halua kommentoida Puolan sisäistä poliittista tilannetta tästä, että ei ole tilaisuus tähän tässä olemassa. Täällä puhuttiin Venetsian komitean lausunnosta. En kommentoinut Venetsian komitean lausuntoa. Minä kyllä kunnioitan Puolan perustuslakituomioistuimen päätöstä. Ja esimerkiksi täällä oli tuomioistuimen päätös rituaaliteurustuksesta, ja minä vastustin sitä siis eläinten hyvinvointinäkulmista. Eläinten hyvinvointiryhmässäkin minä olen täällä parlamentissa. Ja kritisoin perustuslakitoimistuimen päätöstä, koska tämä on minun mielipiteen vapauteni. Kuka tahansa voi kritisoida kaikkia julkista toimintaa, perustuslakituomistumen päätöksiä myös. Venetsian komitean mm, lausunnon mukaan ongelmana on oikeastaan molemmat konfliktiosapuolet. Ensimmäistä kertaa edellinen enemmistö rikkoi perustuslakia, edellinen parlamentti enemmistö siis. Minusta tämä kysymys ei ole nytkään täällä tänään keskustelun kohteena. Minä olen tänään riippumattomaan toimeen erokkaana. Ja voin vain kerran todeta, että tulen olemaan täysin riippumaton tilintarkastustuomioistuimen jäsen, kuten oli myöskin riippumaton tuomari ja yleinen tilintarkastajakin Puolassa. Meillä ei ole mitään ongelmia tämän suhteen. Sitten maatalous ja maatalousvarojen käyttö. Edustaja Charnetskin kysymys liittyi tähän minun kantaa, niin yleinen kanta on se, että maatalouspolitiikassa on liikaa byrokratiaa ja liian heikko valvontajärjestelmä. Yhteisen maatalouspolitiikan talousarvio vaatii lisää valvontaa. Ja tämä on tilintarkastustuomioistuimen tehtävä. Se on parempi kaikille maantaloustuottajille, Euroopan veromaksajille, että vahvistetaan YMPn maksujen valvontaa. Monet EUn tuet niitä käyttää väärin jäsenvaltioissa, minun maassani Puolassa myös. Minulla ei ole sen enempää tähän. Sitten täällä puhuttiin kahdesta siviilikanteesta – Kiitokset tästä kysymyksestä. Ensimmäinen tapaus oli vuonna 2010 tai 2011, jos muistan oikein. Puolan maatalousministeri haastoi minut tuomioistuimeen. Minä kritisoin häntä, koska hän käyttöi väärin, tuhlasi EUn varoja. Julkaisin artikkelin tästä, jossa kritisoin häntä varojen vastuuttomasta käytöstä, eurooppalaisten varojen käytöstä. Sitten hän haastoi minut oikeuteen ja minä voitin tämän jutun. Ja jutussa todettiin, että minun oli oikeutettua. Ja vähän samanlainen, tai hyvin samanlainen kysymys tuli esille, kun minut haastettiin oikeuteen. Puolan valtiollisen lentoyhtiön Lotin puhe, johtajan taholta. Minä kritisoin häntä Eli jos ei hän anna parlamentille, parlamentin jäsenille rahoitustietoja, niin kritisoin häntä juuri hänen roolissaan tässä ja totesin, että ei ole hyväksyttävää, että valtionomistavan yrityksen johtaja kieltäytyy antamasta tietoja parlamentin jäsenille toiminnastaan. Hän haastoi minut oikeuteen ja voitin tämänkin jutun tuomioistuimessa. Eikä minulla ole mitään syytä olla kunnioittamatta tuomioistuimen päätöstä. Ja olen ollut kaksi kertaa elämässäni tuomioistuimessa ja voittanut molemmat jutut, koska kritiikkini perustui totuuteen. Tinkin olen ollut aina itse vastuullinen tästä kritiikistä. Itse olin ylimmässä tarkastuselimessä ja esittelin siellä valvontaraportin, raportin. Ja totta kai minun, minun pidettiin aina vastuullisena jokaisesta sanasta, joka oli kirjattu raporttiin. Tämä oli hyvä kokemus minulle tilintarkastustuomioista. ja sitten vielä valiokunnan jäsenille sisäiset kysymykset, poliittiset kysymykset Puolassa, kuten monissa muissakin maissa, nämä ovat sisäisiä ongelmia. Joskus esitän poliittiset kantani, mutta se päättyy sitten sen jälkeen, kun minut nimetään tuomioistuimen jäseneksi. Sen jälkeen muutan tapani ja lopetan poliittisen toimintani. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Tehän olet, te olet jo hyvin pitkään täällä parlamentissa ja olette pitänyt itsenne etäällä tästä elimestä kovin pitkään. Siksi olen ihmeissäni, että miksi haluatte eh, tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Meidän täytyy päättää, että onko eh, joku henkilö puhdas, eh, onko hänellä riittävästi pätevyyksiä, haluaako hän tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Meidän täytyy vakuuttaa tästä haluamisesta vielä. Sitten seuraavaksi edustajat Thun und Hohenstein arvoisa puhemies Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys, vähän laajempi. Kysymys lomakkeessa. Te sanoitte, että olette aina ollut riippumaton, joten missä näistä tehtävistä, joissa olette ollut, olette ollut tuomari, Mikä näistä, mitkä näistä tehtävistä oli sellaisia, että ette ollut poliittinen eh, henkilö? Te eh, vaikutatte kritisoivan mieluummin ministereitä muista puolueista kuin omasta puolueestanne. Nyt sanotte, että olette sitten täysin riippumaton. Mitä se tarkoittaa? Yhtäkkiä te muutatte eh, näkemyksenne oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Te kerroitte meille enää eläinten rituaaliteurastuksesta, mutta ette halua kertoa meille, mitä teidän puolueenne tekee Puolassa. Ei tässä ole kyse Puolan sisäpolitiikasta, tässä on kyse periaatteista. Jos ette halua vastata tällaisiin kysymyksiin, silloin teitä ei pidetä soveliaana ehdokkaana. Teidän pääministerinne, poliittisen puolueenne johtaja, ovat kieltäytyneet julkaisemasta perustuslakituomioistuimen tuomiota. Onko tämä vai eikö tämä ole niiden periaatteiden rikkomista, jotka ovat meille tärkeitä. Tässä oli kyse Puolan politiikasta, vaan periaatteista. Joten oletteko eri mieltä kuin mitä puolueen jäsenet sanovat vai hyväksyttekö sen? Eh, muut kuin puolalaiset jäsenet nyt ymmärtävät, että Puolassa on ongelma kollega Wisniewska. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szczególnie... Kiitokset puheenjohtaja. Eritoten kiitokset viimeisimmistä sanoistanne. Olen myös Puolan edustaja ja olen pahoillani siitä, että tällaista sisäistä keskusteluakin täytyy kuunnella. Minä olen ollut Puolan kansanedustuslaitoksessa myös ja tunnen hyvin tehtävänne. Te olette myös hyvin kunnioitettu Puolan yhteiskunnan jäsen ja olette saaneet, saanut myös tukea olette ollut myös hyvin vaativa päällikkö. Ja nyt tänne sitten saavuitte puoltamaan omaa ehdokkuuttanne. Sanoin, että te olette ollut tuomarina ja tuomioistuimen yksikön johtajana hyvin vaativa. Jo mainitsittekin muutamia merkittävimpiä kohtia omalta uraltanne ja vahvuuksia sieltä, mutta voisitteko vielä määritellä, onko teillä jotakin heikkouksia toimia tilintarkastustuomioistuimessa? Kollega Otsok for zwei Minuten. Kollega Otsok, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt näiden kriittisten äänien lisäksi niin voin todeta, että täällä on myöskin huomattavaa kunnioitusta teidän uraanne ja teidän kokemustanne kohtaan. Ja minä satun tietämään, että monet Puolan ylimmän tarkastuselimen entiset työntekijät kunnioittavat teitä suuresti. Ja tämä koskee myös Puolan kansallisen parlamentin jäseniä. Te olitte myöskin varapuhemiehenä parlamentissa, että ette kuitenkaan maininneet aikaisemmin. Sitten politiikkaan. Ei ole totta, että olette koskaan ole panevan elimen jäsen, joka liittyy, olisi paro is puolueen jäsen. Ei, te olette kyllä laki- ja oikeuspuolueen jäsen, se on totta. Ja sitten minun kotimaassani Puolassa, mitä tulee vaaliluetteloihin, Jos haluat tulla valituksi, sinun tulee olla puolueen jäsen. Nyt kysymykseni tähän. Miten voidaan parantaa tehokkuutta tilintarkastustuomioistuimessa tämän eh, tilanteen osalta, mikä tällä hetkellä meillä on Euroopassa? Kollega Zeller, kaksi minuuttia tai vähemmän pyytäisin. No niin, nyt tämä toimii. Kollega Wojciechowski, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ehdokkuudestanne, mutta minun on kyllä nyt vielä palattava menneisyyteen, koska tähän useasti korostitte riippumattomuuttanne tuomarina. Te 1980 se oli tuomari. Vuonna 1981 Puolassa otettiin käyttöön sotaoikeus ja satoja tai tuhansia opposition edustajia pidätettiin tai joutuivat maanpakoon, myös paljon ystäviämme. Me kaikki tiedämme, että oikeuslaitos ei ollut riippumaton, kun kommunistisissa valtioissa, vaan toimi kommunistisen puolueen ähm, valvonnassa. Voitteko äh, olla varmoja, että te ole ollut mukana äh, tuomioissa, joissa pidätettiin äh, edustajia, jotka joutuvat sitten vankilaan tai maan mm, pakoon. As far as I know, Kollega Novak. Well, uh, Poland... Niin. Puola käsittääkseni saa kolme kertaa enemmän kuin sen omat maksut unionin talousarvioon, joten silloin täytyy tosiaankin Puolaa valvoa unionin varojen käytössä. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että tilintarkastustuomioistuin 2013 vuoden kertomuksessaan havaitsi maatalouden kehitysjärjestelmässä sen, että ei ole riittävästi arvioitu näiden kulujen maksu, näitä kuluja ja niiden järkevyyttä Puolassa. Ja näin minä uteliaana kysynkin, miten voitte taata sen, että tässä toimitte puolueettomasti riippumatta siitä, että olette kotoisin Puolasta, kun kyse on unionin talousarviovarojen käytössä, että tosiaan toimitte riippumattomasti ja jos tuo virhemarginaali on niin valtava kuin on, niin miten voitte nyt todistaa sitten ja parantaa tätä tilannetta? Kollega Visnis, kaksi minuuttia tai vähemmän ensi aluksi haluan tehdä huomioon, että kun jotkut teille puhuvat täällä riippumattomuudesta, sitten puhutaan, että pitäisi olla jotain super-eurooppalainen päästäkseen tuomioistuimeen, että katsotaan, että jopa kumpa pitäisi olla näistä. Kysymykseni on lyhyt, on kaksi. Eli ensinnäkin, miten voidaan panna täytäntöön petoksen vastaisia toimenpiteitä, puhuitte ajasta Puolassa, niin miten voidaan nämä saada eurooppalaisen järjestelmän mukaan, meillä on laajempi katsanto petostapauksista ja miten voidaan taata se, että saadaan paremmin vastinetta eurooppalaisille varoille, miten saadaan EUn lisäarvoa ja miten voidaan taata se, että EUn budjetti käyttää siellä, missä se on, minkä se lisäarvo on kaikkein suurin jäsenvaltiolle sekä EUlle kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Liberatski, kaksi minuuttia oder kurz. Kollega Liberatski, kaksi minuuttia tai vähemmän. Kiitoksia Minulla oli ilo tehdä yhteistyötä herra Wojciechowskin kanssa. Olin Puolan äh, hallituksen äh, jäsen silloin ja te olitte korkeimman äh, tarkastuselimen puheenjohtaja. Sanokaapa nyt ihan suoraan, mikä on teidän suurin heikkoutenne nyt, kun olette joutunut vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Tilintarkastustuomioistuin on tuomioistuin, se liittyy myös muihin tuomioistuin. Ajatellaanpa perustuslakituomioistuinta Puolassa. Mikä olisi teidän roolinne tilintarkastustuomioistuimessa ja miten parantaisitte yhteistyötä samankaltaisten elinten kanssa muissa jäsenvaltioissa, myös Puolassa? Yhteistyö Puolan ylimmän tarkastuselimen kanssa. Kollegi Kusmiuk, kaksi minuuttia. Kollega Kusmiuk, kaksi minuuttia tai vähemmän. Pani przewodnicząca, bardzo króciutko. Kiitokset puheenjohtaja tosiaan lyhykäisesti. Muutama sana. Kokemuksestanne on puhuttu paljonkin ja olette tehnyt työtä myös Euroopan parlamentissa ja Puolassa myös olette ollut tilintarkastustuomioistuimessa kuusi vuotta. Vaaditaanko teidät nyt sitten tähän tehtävään? Minkä tyyppistä kokemusta työhistoriastanne haluaisitte tuoda käyttöön myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, mistä voitaisiin ammentaa. Nyt, äh, herra Wojciechowski, teillä on maksimissaan 10 minuuttia aikaa. Teidän pitää nyt vastata näihin kysymyksiin. Start my answer from... Kiitoksia. Ehkä voin aloittaa vastaamalla edustaja Libravskin kysymykseen. Kiitokset kysymyksestä. Muistan 20 vuotta sitten edustaja Libravski oli liikenneministeri Puolassa ja Puolan hallituksessa. Minä olin silloin ylimmän tarkastusylimmän puheenjohtaja ja edustaja Liberatski varmaan muistaa hyvin sen, että kyseessä oli sellainen tilanne, että kansainvälisen kaupan ministeri erotettiin sen jälkeen, kun ylin tarkastus oli kritisoinut häntä raportissaan. Ja tämä ministeri oli minun omasta puolueestani. Ja silloin itse tämän Puolan kansalaispuolueen jäsen, joka erottunut tähän virkaan Nikin puheenjohtajaksi. Ja vuosi myöhemmin sitten tein hyvin kriittisen raportin, joka oli se syy, minkä takia hänet erotettiin. Herra Liberalski varmaan muistaa tämän tapauksen hyvin. Sitten kiitokset tästä kysymyksestä, joka esitettiin minun toimintaani tuomarina sinä aikana, kun meillä oli kommunistihallinto Puolassa ja sotatila julistettiin. Ehkä, että täällä ei ole maatalousvaliokunnan jäseniä paikalla, mutta 2006 maatalousvaliokunnan vierailu tuli Puolaan. Ja meillä oli vierailu Puolan vihannes tieteellisessä instituutissa Skarnietskassa. Ja siellä oli Puolan harjoittajia, maataloustuottajia ja maatalousvaliokunnan jäseniä paikalla. Ja tämän kokouksen aikana eräs nainen, tiede, tieteenharjoittaja tästä instituutista, tuli minun luokseni. Ja tämä oli todellakin yllättävää. Hän toi minulle kukkia tuolloin. Olin hyvin yllättynyt tästä. Hän oli nainen, joka tämän sodatilan aikaan hänet pidettiin poliisijohdosta, ja minä tuomarina olin päättänyt hänet vapauttaa tuolloin. Kyseessä oli poliittinen päätös, ainoa poliittinen päätös, jonka minä tein tuomarina. Tämän jälkeen minulla ei ollut mitään muita poliittisia juttuja käsiteltävänä. Eli minun menneisyyteni tuomarina on aivan puhdas. Tämä on varmaan kaikille tunnettua, että olin poliitikkona samalla alueella, jossa olin tuomarina. Eikä tällä alueella ole mitään, komment- eh, mitään valituksia minua, minua kohtaan tuomarina. Olen aivan varma tästä. Ja vielä kerran haluaisin pyytää, että poliittiset, Puolan poliittiset kysymykset, niitä ei käsiteltäisi täällä. Mutta haluan vielä kerran todeta, että en vastusta tuomiolaitoksen tai tuomareiden riippumattomuutta. Haluan vielä vahvistaa, että minä olen yksi riippumattoman tuomiojärjestelmän perustajista Puolassa – minä olin ensimmäisessä tämän eh, tuomarineuvoston tiimissä mukana. Minut äänestettiin tuomarien toimesta 1990. Olin yksi yhdeksän tuhannesta tuomarista ja oli hyvin nuori silloin vielä ja minut äänestettiin yhtenä yhdeksästä koko maassa. Ja se oli riippumattoman tuomiojärjestelmän alku. Ja tästä asiasta ei ole puhuttu Puolassa. Kyllä tuomareiden pitää olla riippumattomia, eikä tästä mennään puhuta Puolassa. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö tuomareita voitaisiin kritisoida. Kaikkia julkista toimintaa, kuten tuomareidenkin toimintaa, voidaan kritisoida. Ei heitä ole mitään vapauksia tästä. Ja mitä panoksia voin antaa tilintarkastustuomistumille. No varmaankin kaikkein mielenkiintoisin olisi tämä minun korruptioin vastainen kokemukseni. Se metodologia, jolla tunnistetaan riski, korruption riskit ja puolen ylimmän tarkastuselimen yhteydessä teimme tätä. Ja, ja Kussakin Nikin vuosikertomuksessa löydetään oma lukunsa, korruptio, vastainen toiminta. Siellä on hyvin mielenkiintoisia suosituksia. Voin antaa teille esimerkin viimeisestä. Nikin raporttia kritisoitiin sitä, sitä, sitä kritisoitiin sitä, että maa, maa joka oli maan valtionomistuksessa, oli myyty ja valtiovirastot ovat myymässä valtion omistamaa maata maataloustuottajille. Ja Nikin raportissa kritisoitiin tätä hyvin voimakkain sanakäänteen, että tässä saattaa olla korruption riski, koska tässä on liikaa päätöksiä, jotka voidaan tehdä vapaasti, ja tästä puuttuu avoimuutta ja hyvin heikko valvontajärjestelmä käytössä. Ja silloin Puolan parlamentti päätti lopettaa valtion omistaman maatalousmaan myynnin. Ja nyt ollaan valmistamassa uutta lakia, joka käyttää hyväkseen ylimmän tarkastuselimen suosituksia. Samanlaista toimintaa voidaan tehdä myös muuallakin. Haluaisin rohkaista tulevia kollegoitani istuimessa olemaan rohkeampia korruption vastaisessa toiminnassa. Korruptioriskin tunnistaminen on hyvin tärkeää, ja tämä voisi olla minun henkilökohtainen panokseni tilintarkastustuomioistuimelle. Ja kuinka voidaan paremmin käyttää sitten eurooppalaisia varoja hyväkseen? Edustaja Caldeiran Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esitys marraskuun täysistunnossa oli hyvin mielenkiintoinen. Hän totesi, että tarvitaan aina uudenlaista lähestymistapaa eurooppalaisen varojen käytön osalta. Uutta lähestymistapaa, joka kunnioittaa sitä, että varojen käytön pitää olla paremmin koordinoitua, koordinoitua pitkän ajan prioriteettien osalta ja paremmin suunnattua kriisitilanteeseen. Se on ihan totta, koska aika usein meillä ei ole visiota politiikasta. Tämä on ongelma kulttuurissa, maatalous, maatalouspolitiikassa myöskin. Meillä ei ole selkeää visiota, mitä haluamme saavuttaa, haluammeko enemmän vai vähemmän tuotantoa. Joskus tuemme tuotantoa, ja joskus taas markkinauudistuksen yhteydessä pyritään vähentämään tuotantoa. Tässä ei ole selkeää visiota tulevaisuuden politiikan osalta. Ja tämän takia varoja käyttää huonolla tavalla. Se pitäisi, olisi hyvin parempi käyttää tämä Herra Kalleiran esittämällä tavalla. Ja sitten kriisitilanne. Kyllä, meidän pitäisi tukea enemmän Euroopan kansalaisia, auttaa heitä kriisitilanteessa. Tämän, tätä unionin pitäisi kehittää. Ja sitten, anteeksi, yksi kysymys. Ehkä en vastannut siihen konkreettisesti nyt, mutta minulla on varmaan vielä vähän aikaa. Anteeksi, jos en vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ja kiitokset vielä kerran. Vielä kerran haluaisin todeta niin, puheenjohtaja, teidän kysymyksenne. Niin, kyllä, kyllä haluaisin olla tilintarkastaja. Mietin tätä kysymystä hyvin vakavasti. Minun mielestäni riippumaton toiminta on minun luonnollinen olintilani, ei niinkään luonnollinen kuin tämä politiikka. Eli minun luonteeni on olla riippumaton tuomarina, tilintarkastajana ja vielä kerran haluan todeta, että minun riippumattomuuteni kanssa ei tule olemaan mitään ongelmia. Tuli toimimaan reilulla ja rehellisellä tavalla tilintarkastustuomioistuimessa. Mutta tämä on, asia on teidän käsissänne. Kiitoksia. Kiitämme teitä. Kaikkien ei tarvitsekaan kestää tällaista grillausta. Äh, esittelijä, edustaja Scholtes. Äh, <clears throat> Kiitokset puheenjohtaja, niin Puola on suuri valtio ja siksi varmasti keskustelukin venyi ja laajeni monille aloille. En nyt yksityiskohtaisesti tähän puutu siihen sitten myöhemmin vasta, mutta joka tapauksessa tässä käytiin läpi merkittävimmät kohdat varmasti kun ajattelemme, minkä, miten hyvän tilintarkastustuomioistuimen jäsenen pitäisi toimia. Ja tietysti tarvitaan paljon kykyä toimia poliitikkona ja sitten yksi, kaksi yön yli jättää kaikki poliittinen tausta taaksepäin, eli tähän vain kiinnitän vielä huomiota. Und wir machen gleich Paljon kiitoksia. Jatkamme sitten heti kollega Abela Maltalta. Kiitoksia, herra Wojciechowski. So, Thank you. No. No. Herzlich willkommen. Können wir, please. Sydämesti tervetuloa. Herra Abela, olemme pahoillamme tästä myöhästymisestä, mutta teillä on nyt puheenvuoro. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Madame Gressler, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, äh, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulle oli suuri kunnia. Yeah, yeah. you, can take off. you can you can take off the Okay, all right, Yeah. all right. There is niin, pyydän anteeksi. Niin, kiitoksia oikein paljon. Minulla oli suuri kunnia, kun Maltan pääministeri kertoi minulle kuusi viikkoa sitten, että hän halusi ehdottaa minua tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Hän kertoi minulle, että hän teki niin, koska hän luottaa siihen, että minä kunnioitan ja puolustan äh, riippumattomuuden, integriteetin ja kunnian periaatteita, jotka ovat Euroopan äh, unionin äh, tilintarkastustuomioistuimen työn takana. Tänään olen tässä teidän edessänne vastatakseni parhaan kykyni mukaan kaikkiin kysymyksiin ja tarkoitukseni on saada sama luottamus Euroopan parlamentilta ja sen talousarvion valvontavaliokunnalta. Koko julkisen ja ammatillisen urani aikaan olen yrittänyt vastata erääseen ikuisuuskysymykseen, nimittäin ki custodet ipsos custodes, eli kuka vartioi vartioitamme. Kuinka voimme olla varmoja siitä, että hallitukset toimivat vastuullisella tavalla kansalaisia kohtaan. Ja tämä myös tarkoittaa, kuinka voimme varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään oikealla tavalla ja selkeän ja määriteltyyn tavoitteeseen. Minä olen yrittänyt vastata tähän kysymykseen ei vain sanoin, vaan myös äh, ammatillisen ja julkisen urani kautta äh, yksilöiden ja kansalaisryhmien puolesta olen jo vuosien ajan äh, vienyt hallituksia, julkisia viranomaisia ja äh, hallinnointielimiä vastuuseen niiden toimista. Olen ammattiurani aikana erikoistunut siihen, että olen yrittänyt tarkistaa tai kumota huonoja hallituksen äh, tai hallinnon päätöksiä, jotka olisivat muuten kielteisesti vaikuttaneet äh, kansalaisten elämään. Me voimme nähdä Euroopassa, että epäluottamus hallituksiin ja rahoituslaitoksiin on kasvamassa. Tällaisessa tilanteessa eh, hyvän varainhoidon puute lisää ajatusta siitä, että demokraattiset eh, instituutiot eivät toimi kunnolla. Tällainen yleinen eh, taloudellinen tyytymättömyys on edistänyt epädemokraattisia poliittisia muodostumia ja liikkeitä veronmaksajien rahojen huono hallintointi kyseenalaistaa koko demokraattisen järjestelmän. Minä tiedän, että teillä saattaa olla jotain ihan legitiimejä kysymyksiä minulle. Ensimmäinen voisi olla se, että tuonko minä lisäarvoa tuomioistuimeen, vaikka en olekaan koskaan ollut virallisen eh, tilintarkastuselimen jäsen. Eh, lakimiehenä olen keskittynyt siihen, että olen puolustanut eh, kansalaisten oikeuksia Maltalla mm, sivilioikeuden alalla. Olen joutunut käsittelemään valtion varainhoitaja hyvää hallinnointitapaa, koska olen puolustanut näiden kansalaisten oikeuksia. Tämä käytännönläheinen kokemus tuo lisäarvoa tilintarkastustuomioistuimen työhön. Julkisessa urallani olen aina osoittanut olevani luotettava ja riippumaton henkilö, kun on tarkoitus tehdä tärkeitä päätöksiä. Olen aina pitänyt kiinni integriteetistäni enkä ole koskaan pelännyt tehdä oikeaa päätöstä, vaikka minua on siitä voimakkaasti kritisoitukin. Ja sitten no varmaan monet teistä ovat ihmetelleet tätä raporttia, joka julkaistiin minusta Euroaktivissa. Minulla ei mitään piiloteltavaa ja haluan sanoa, että en ole koskaan tehnyt mitään, mikä olisi rikkonut lakia. Minun on sanottava, että tämä negatiivinen julkaisu julkaistiin vain muutama viikko ennen kuin vuoden 2013 vaaleja Maltalla. Siinä oli mukana ähm, ähm, kappaleita nauhoitteista, josta minä en tiennyt mitään. Se äh, minun tietämättäni nauhoitettiin kokouksessa, joka minulla oli äh, puoluejäsenien kanssa, jossa minä sanoin, että en koskaan tulisi hyväksymään lain rikkomista tai äh, huonoa käytöstä puolueen jäseniltä. Tämän julkaisun jälkeen menin poliisiviranomaisten luo, enkä pelännyt sitä, että minua ryhdyttäisiin tutkimaan, koska tiesin, että en ole tehnyt mitään väärin, enkä ole rikkonut lakia. Päivän, seuraavana päivänä poliisista kerrottiin minulle, etten ole tehnyt mitään väärää, ja asia päättyi siihen. Tähän päivään asti jopa poliisin ylin johto on joissakin asiakirjoissa äh, ilmoittanut, ja olen nämä asiakirjat joillekin kollegoille jakanut, ilmoittanut, ettei mitään mm, tutkintaa vastaani äh, ole. Jos tämä valiokunta mm, hyväksyy ehdokkuuteni tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, teen sen, mitä pitää tehdä parhaan mahdollisella äh, tavalla kykyjeni mukaan ja yritän auttaa saamaan aikaan sitä vipuvaikutusta, että tilintarkastustuomioistuimen tavoitteet saavutetaan. Toivottavasti tällä alustuspuheenvuorolla ja vastauksillani kysymyksiin ja pystyn vakuuttamaan teidät siitä, että kunnioitan ja puolustan niitä periaatteita, jotka ovat välttämättömiä tilintarkastustuomioistuimen uskottavuuden ja maineen edistämiseksi. Toivottavasti tämä on myös hyvä pohja tehokkaalle yhteistyölle Euroopan parlamentin kanssa. Minulla olisi suuri kunnia toimia tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, joka on Euroopan varainhoidon valvoja. Kiitoksia. Kiitoksia sitten esittelijä edustaja Scholtes. Oops. Thank you. For... Kiitos niin olemme tarkoin tutkailleet kaikkia ehdokkaita tilintarkastustuomioistuimeen myös Antoni Abelam. Ja olemme havainneet taustoistanne ja ansioluettelostanne sen, että tuon tilintarkastuskokemuksen varsinaisen määrän. Itse asiassa pääosin uranne on ollut poliittinen. Olette ollut toiminut myös lakimiehenä viimeiset vuosikymmenet, mutta kyllä voisi olla melkoinen haaste, kun katsoo ansioluetteloanne. Eihän siitä selkeästi näy varsinainen sitoumus tilintarkastustyöhön. Jos katson siis ammattiuraanne ja poliittisia tehtäviänne, niin esittäisinkin kysymyksen, miten siis teillä ei ole olemassa kokemusta tilintarkastustyöstä eikä myöskään julkisten varainvalvonnasta, niin miksi sitten olette tällaiseen tehtävään hakenut. Miksi teidät siis on tähän nyt, te olette tässä nyt ehdolla? Ja toiseksi kysyisin siitä, kun teillä on pitkä kansallisen politiikan ura takana, niin miten voitte vakuuttaa meidät siitä, että toimitte riippumattomasti tehtävässänne? kun tutkailen ammattiuranne ja päätöksiänne, varsinkin kun olette yhden poliittisen puolueen perustajanakin ollut maassanne. Eli mikä mielen, mielipiteenne on sitten etiikasta, luonnonmukaisuudesta näissä tässä julkisen varainkäytön sektorilla. Raabeilla, olkaa hyvä. Said my introduction. Niin kuten Jornasen totesin jo, että en ole kuullut koskaan mikään ulkoisen tilintarkastuselimeen. Mutta heti aluksi haluan tehdä selväksi, että minä olen ollut lähinnä asianajajana. Ja vaikka olen poliitikko, niin minun ansioni ja elämäni on ollut asianajajan elämää. Olen työskennellyt joka päivä asianajajana ja olen erikoistunut juuri siihen, että tarkastelen hallituksen päätöksiä ja edustan ihmisiä tuomistumessa ja pyrin korjaamaan sen vääryyden, jonka, jonka hallitus on tehnyt Eli jos hallinto on nyt pidemmälle kuin heidän toimivaltuutensa sallivat. Ja tavallaan minäkin itse asiassa olen ollut tässä tilin tarkastajana laajemmassa mielessä, koska minä tässä tarkastan hallituksia, hallintoelimiä ja julkisviranomaisia. Ja tähän haluaisin lisätä vielä yhden historiallisen aspektin tähän kysymykseen. Jos en nyt ymmärrä väärin, eikä ole niinku mitään yhteenvetäyksiä vetää tässä, mutta, mutta Anne Hagner, tilintarkastustuomioistuimen perustaja, oli itse asianajaja ja sitten sen lisäksi vielä minun edeltäjäni on hyvin vastaavanlaisessa tilanteessa. Hän, hän, olikin, hän oli myös asianajaja ja teki erinomaista työtä ja haluaisi jatkaa hänen jalanjälkiään. Ja sen lisäksi Haluaisin mainita myöskin tähän kansainvälisen vertaisraportin kappaleeseen yhdeksän, jossa puhutaan sitä, mikä on tilintarkastajan pätevyys. Ja jos otetaan myöskin tiedon puhetta, niin hän tuottaa tervetulleeksi ihmiset sellaista taustoista, jotka rikastuttavat tilintarkastustuomioistuimen toimintaa. Ja tiedän että omalla kokemuksellana lähinnä asianajajana ja tietenkin myöskin poliitikkona, vaikka en koskaan ollut parlamentissa, niin asianajajana olen ollut aina auttamassa siitä, että viranomaiset ovat vastuullisia. Ja uskon, että tilintarkastustuomiossa minulla olisi myöskin mahdollisuus toimia. Ja sitten omaan poliittiseen uraani. Kyllä, kyllä haluan tehdä tiedoksi, että en ole koskaan pelannut kritiikkiä edes omalta puolueeltani tähän päivään mennessä. En ole koskaan pelännyt kritisoida mitään hallituksen tekemiä päätöksiä, vaikka hallitus saattaa olla oman poliittisen vakaumukseni puolue. Tämä voidaan todentaa minun viime vuosien poliittisesta toiminnasta, kun minulla itse kerrottiin, että hallitus antoi rakennusluvan alueelle, joka minä uskon, että tämä alue oli kuitenkin ekologisesti tärkeä alue. Ja kritisoin hallitusta, enkä pelannut kritisoimaan edes omaa puoluettani ja hallitustani. Ja tässä mielessä voin kertoa teille, että en pelkää kritisoida ketään, joka on väärässä, vaikkakin tämä taho olisi minun poliittisen puolueen edustaja. Pitikin pyrin, olen aina pyrkinyt ylläpitämään riippumattomuuteni koko elämäni ajan. Kyse lomakkeen mukaan tein hyvin vaikeita päätöksiä, koska uskoin, että riippumattomuus – ja eheys elämässä ovat tärkeitä, jotta voidaan sitten vakuuttaa muut rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Tätä olen tehnyt aina riippumatta siitä, missä olen ollut, missä virassa tahansa. Ja tätä elämää tulen jatkamaan missä tahansa sitten olenkin. Niin kuin olen tähänkin mennessä tehnyt, tulen jatkamaan sitä. Toivottavasti tällä tavoin vastasin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on nämä tunnetut säännöt. Ja tulkit ehkä antavat meille vielä 10 ylimääräistä minuuttia. Kello 40 meidän täytyy sitten päättää. Edustaja Sarvamaa, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä ehdokas tilintarkastustuomioistuimien Abela. Hyvä Abela, kyselylomakkeeseen vastauksissa, vastauksissanne te puhuitte vuodesta 1997, jolloin toimitte Maltalla erään suuren kaupungin varapormestarina. Uskon kuitenkin, että se lienee kylä, siellä on kaikki 10 000 asukasta. No joka tapauksessa, onko tämä merkittävä kokemuspohja, miksi se on se lienee ansioluettelossanne jostain syystä. Ja sitten jos ajattelen tapausta, Maltan kokaiini tapausta, asia on edelleenkin käsitteillä. Ja se kyllä olisi teitä vastaan aika vakavastikin, millä tavalla nyt pitää toimia, koska mehän nyt pyrimme käsittämään, mit, mistä, missä mennään, mistä tuossa tapauksessa on kyse, miten meidän oletetaan nyt luottavan siihen, mitä meille sanotte, että sanomanne on totta. Ja sitten kyselylomakkeessa puhutte myös näistä hyvän hallinnon kolmesta periaatteesta avoimuudesta ja velvollisuuden tunnosta, kansalaisiin nähden. Ja sitten te kuitenkin olette sanonut, että jos olisi äh, sitten mahdollisuus salaa saada ihmiset rikkaaksi, niin miten näin, niin näin tekisitte? Mitä tarkoitatte tällä lauseella? Jos olette tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin käyttäisittekö tätä samaa äh, logiikkaa? Olen vähän hämmillä, niin voisitteko nyt vastata? No, no. no. Kollegin Ajala Sender, Ei, ei, kollega Ajala Sender. Señora presidenta, sí, la verdad es que usted... Niin, tosiaankin. Abela tässä nyt varmaankin riippumattomuudesta on todellakin kyse, koskee tässä nyt teillä oli juuri minkäänlaista kosketuspintaa mihinkään julkiseen taloudenpitoon ta- talousarvioon. Olette kyllä lakiasioissa asiantuntija ja täytyy kuitenkin muistaa, että tilintarkastustuomioistuimen päätehtävä on nimenomaan tarkastaa lainmukaisuutta, eli ei sinne pelkästään talousihmisiä tarvita. Eli kyllä tuo, tuo juridinen puoli on aivan perustavanlaatuinen tilintarkastustuomioistuimessa. No nyt olette puoltanut kansalaisten oikeuksia käsittääkseni. Se on tietysti hyvä asia. Se tietenkin myös on johtanut teidät korkeisiin hallinnollisiin tehtäviin ja, ja myös olette tehnyt työtä ja arvostellut hallintoa omassa valtiossanne ja puhuttunut muun muassa luonnonvarojen käyttöön ja niin poispäin. Sarvamaan lausunto oli myös aivan oikea. Eli jos ajattelemme tuota ö, ö, pormestarin tehtävää, siitä sama, samaa mieltä, mutta sitten mietin tuota tapausta, johon tässä jo viitattiinkin. Voitte varmaankin selostaa meille asiaa paljon enemmänkin, että me emme jää sitten epätietoisuuden varaan, va- ja vielä lopuksi huomauttaisin, että minä olen tässä nyt lukenut aikamoisen määrän erilaisia tekstejä tilintarkastustuomioistuimen ongelmien ratkaisumista ja miten voitaisiin ratkoa tämä populismin leviäminen ympäri Eurooppaa. Teidän vastauksenne oli aika hyvä tähän, eli juuri se, että saataisiin nyt nämä tilintarkastusasiat hoitoon ja varoja käytettyä aivan oikealla, tällä, oikealla tavalla, joten tämä varmasti herättäisi sitten taas kansalaisten kansalaisten luottamuksen. Kiitoksia. Kollega Ashworth, kaksi minuuttia tai vähemmän. Äh, herra Abela, minä olen kiinnostunut näkemyksestänne tilintarkastustuomioistuimen tulevasta suunnasta. Te varmaan tiedätte, että äh, tässä lippulaivana on tämä toiminnan tarkastus. Miten tilintarkastustuomioistuin voisi tukea tätä aloitetta ja onko tilintarkastustoimijoistoimella mahdollisuutta antaa todistusaineistoon pohjautuvaa tietoa niin, että voitaisiin perustella parempaa varainkäyttöä. But, um, I think very important. on tähän tärkeä kysymys. Näen tässä, että teidän Ansiluettelmassa on muutoksia poliittisessa elämässä, että Labour-puolueesta taas demokraattisen puolueen. Näin olet ollut hyvin aktiivinen poliittisessa elämässä maassa. Haluaisin kysyä teiltä, mitenkä valiokunta ja parlamentti ja Euroopan kansalaiset ovat varmoja, että teette oikeat päätökset, kun kyseessä on riippumattomuus. Kuolet toki viime vuonna monen, monen ministerin neuvojana hallituksessanne. Ja sitten kohta 13 teidän kirjallisessa vastauksessanne te totesitte, että teillä ei ole mitään ongelmia korruption kanssa ja totesitte, että jos teidän jäsenvaltioiden henkilöt ovat tällaisessa toiminnassa mukana, niin teette ehdottonta toimintaa heidän kanssaan, teidän tietonsa toimivaltaisille viranomaisille. Me parlamentin jäsenet, me toimimme täällä jäsenvaltioiden asioissa, ja tiedämme, että Maltalla oli pari viikkoa sitten juuri mielenosoitus korruptiota vastaan, ja te olette antaneet neuvontaa pääministerille. Missä tämä hyvä neuvonta on ollut, että se pystyy vastustamaan korruptiota? Ja nyt kun me pystymme istumaan siis teidän lähellänne, ja kun uskon, että jälkikäteen teidän temperamenttia verrattuna näihin aikaisempiin puhujiin täällä vähän pohjoisimmista maista. Teillä on niin toinen, toinen temperamentti, mutta kun katsotaan teidän, teidän uranne asianajana, teillä on ollut monia tapauksia teidän tänne tuomioistuimessa. Tietenkin tilintarkastustuomioistuin tarvitsee hieman innostusta, mutta se pitää olla myöskin olla kunnioittavaa innostumista. Kuinka voitte taata parlamentille ja kansalaisille, että olette kykenevä edustamaan heitä ammattimaisesti ja pystytte jollain tavalla suitsimaan teidän luonnettanne? Kollega Liberatski kaksi minuuttia. No Kollega Liberatski kaksi minuuttia tai vähemmän. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Postaram się krócej. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä yritän puhua oikein lyhyesti, suhteellisen lyhyesti ehkä säästä muutama sekunnin. Ensimmäinen kysymys. Tunnistatteko, että oletteko sitä mieltä, että meidän korruption torjuntamenetelmänne ovat riittäviä, koska niin kauan kuin on vieläkin yksi korruptiotapaus, niin silloin menetelmämme torjua korruptiota ovat tehottomat. Sitten meillä on poliisiraportteja tästä tapauksesta. Miksi se on nyt niin kovasti tapetilla? No, koska te olette täällä tänään. Jos ette olisi täällä tänään, niin silloin tuo tapaus hitaasti, mutta varmasti kuolisi. Te sanoitte, että meillä on nyt luottamuskriisi, joka johtuu huonosta varainhoidosta. Tämän haluaisin kertoa teille teidän potentiaalisesta tulevaisesta roolistanne tilintarkastustuomioistuimessa. Te mainitsitte lisäarvonne. Eh, antakaa meille vähintäänkin yksi esimerkki siitä, mitä tämä lisäarvo tarkoittaa. Olisin kiitollinen siitä. Mutta en nyt tule kuitenkaan eh, liioittele sitä ongelmaa, että te ole tilintarkastaja. Teillä tulee olemaan armeija eh, työntekijöitä tekemään työt, joten toivottavasti voitte tehdä jotain kansalaisten puolesta, jotta voivat elää paremman elämän kaikki eivätkä vain jotkut. Te sanoitte kerran, että voisitte tehdä aika paljon rikastuttaaksenne ihmiset, ja kaikki ihmisethän tätä haluavat. Frau Kollegin Pitera Kollega Pitera. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Rzeczywiście... Kiitokset. Niin, muutama ajatus. Teillä on kokemusta paljonkin. Minä haluaisin kiinnittää huomiota vuoden, vuonna 2013 julkaistuihin nauhoitteisiin. Olen vielä nyt hämilläni siitä, mitä oikeastaan tapahtui. Jos ei ole ollut yhteyttä huumekauppaan, niin mistä syystä näin sitten on väitetty? Ja miksi puolueesta on jäseniä erotettu? Miksi jäseniä on siis rangaistu? rankaistu? Eli minä kysyn tätä siitä syystä, että todellakin riippumattomasta julkisesta valtioviranomaisesta on ikään kuin nyt kyse, kun on kyse tilintarkastustuomioistuimessa. Eli siellä täytyy sietää paineita ja olla ottamatta painostusta vastaan mistään suunnasta. Eli minä kyllä kovasti nyt epäilen tätä. Miten oikein pystytte tässä tasapainoilemaan? Ja, vielen Dank. You have 10 minutes. Kiitoksia. Teillä on 10 minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. All the questions. Kaikki nämä kysymykset. Vaikuttaa siltä, että tämä äh, artikkeli Euraktivissa on perustellusti ja legitiimisti on ollut syynä kaikille näille kysymyksille. On tärkeää, että esititte tämän kysymykseen. Kuitenkin haluaisin sanoa erään asian. Herra Sarvamaa sanoi, kyllä tällä hetkellä tämä asia on taas noussut pinnalle Maltan lehdistössä, mutta vain viime aikoina, noin kolmen vuoden ajan, sen jälkeen kun olin selittänyt kaiken julkisesti, ja järjestin jopa kolme lehdistötilaisuutta aikanaan ja sanoin, että kaikki oli otettu pois kontekstista. Ja se, mitä yritin tehdä, oli tuoda kuria puolueeseen. Ja tässä oli kyse tapauksesta, joka tapahtui kaksi-kolme vuotta aikaisemmin. Mutta todellisuudessa minä en koskaan tehnyt mitään minkä takia olisi voitu sanoa, että olen rikkonut lakia. En ole rikkonut lakia, en tehnyt mitään silloin. Yritin vain selittää, että kuri on erittäin tärkeä, koska jotain oli tapahtunut kaksi vuotta aikaisemmin jossain toisessa klubissa, jota minun piti hallinnoida. Äh, hallinnoin noin 65 klubia silloin. Yritin sanoa heille, että he eivät saa hyväksyä sitä, että kukaan rikkoo lakia. Poliisi tutki äh, asiaa ja oli myös poliittinen eh, mietintö siitä, että oli väärin hyökätä minua vastaan. Kolme vuotta ei ole mitään tapahtunut, kukaan ei ole maininnut tätä, ja nyt se on noussut taas pinnalle. Siitä huolimatta, että silloin julkisesti eh, asian selitin, minut tutkittiin eh, ja äänestäjätkin arvioivat minut uudelleen ja silti tämä nousi uudelleen pintaan, vaikka mitä väärää ole tehnyt. Sitten riippumattomuudestani. Niin siitä, että olen myös pääministerin neuvonantoja. Minun on ähm, kaikkia rauhoitettava siitä, että en minä ole ehdottanut pääministerille mitään siitä, mitä nyt Maltalla tapahtuu. Minä olen jo sanonut, etten tule jatkamaan tätä tehtävässä. Se, mitä Maltalla nyt tapahtuu, sitä ähm, minä en voi arvioida. Jos minusta tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin silloin minä en voi mitään poliittista kommenttia tehdä siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta jos jotain väärää on tehty, niin silloin se on korjattava. Sitten nämä toiminnan tarkastuksen, varankäytön tarkastuksen periaatteet ja nämä kolme vuotta ja minulle esitetty myös kysymys tähän liittyen. Minua kovasti kiinnosti se, miten tilintarkastustuomioistuin on julkaissut näitä äh, kertomuksia, erityisesti toiminnan tarkastus kertomuksiaan. Se on täysin toisenlainen kuin muut tilintarkastukset, ulkoiset tilintarkastukset, koska se on tiukka. Se on innoittava, jos lukee joskus tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia siitä, saavutetaanko tavoitteet varainhoitoasetuksen kolmen periaatteen mukaan. Tämä on tärkeää kehitystä. Paljon voitaisiin sanoa, voisin sanoa myös, mitä asioita pitäisi parantaa, mutta toiminnan tarkastusten kehittäminen ja se tapa, millä se kurinalaistaa eu toimielimiä yhdessä parlamentin yhteistyön kautta saavuttamaan 2020 tavoitteet, ymmärtämään, mitä ovat hyvän hallintotavan periaatteet ja mm, miten saadaan lisäarvoa kansalaisille, niin uskon, että minulla on paljon annettavaa tässä suhteessa, koska on mm, tilanteita, joissa toimintatarkastus voidaan yksinkertaisesti selittää, ei jotta kansalaiset luottaisivat vähemmän instituutioihin, mutta toiminnan tarkastus voi olla väline, jonka avulla ihmiset ymmärtävät, että EU yrittää saada aikaan paremman elämän laadun kansalaisille. Sitten minun siirtoni puoluepolitiikassa haluaisin selittää, että minä en koskaan kuulunut tiettyyn puolueeseen. Kun vuonna 1989 minulla oli sellainen tunne, että minun ei enää pitäisi pysyä työväenpuolueessa joistakin eh, epämiellyttävistä syistä. Minä eh, eh, sanoin, että elämä täytyy jatkaa. Minä perustin alternatiivademokratiikan yhdessä muiden kanssa ja Alternativa on vielä hengissä. Ja se on tuonut muutosta Maltan politiikkaan, erityisesti mitä tulee vastuullisuuteen ja poliittiseen vastuuseen. Minä itse silloin kampanjoin aktiivisesti sen puolesta, että otetaan käyttöön laki, joka liittyi laittomuuksien ilminantamiseen. Ja sitten nämä asiat otettiin käyttöön varsin kaksi ja puoli vuotta sitten, kun minä olin pääministerin neuvonantaja. Minä olin näiden lakien taustalla, painostin sitä, että ne pantaisiin, saataisiin aikaan, koska uskoin, että ilman niitä demokratia Maltalla ei pystytä vahvistamaan. Voi olla, että nyt tapahtuu asioita, joista te ihan oikein minulta kysytte. Mutta tämänpäiväisessä tilanteessa, jossa haluaisin päästä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi ei ole minun valtuuksissani kommentoida sitä, mitä nyt tapahtuu. Minä en ole poliittisella areenalla enää niin kuin olin kaksi kuukautta sitten. Sitten teidän kysymyksenne. Aivan oikein huomasitte kaksi hetkeä elämässäni. Yksi oli se, minkä herra Sarvamaakin mainitsi, ja toisen mainitsi myös eräs toinen kollega minua siterattiin, että sanoin, että haluan saada rikastuttaa ihmiset myös salaa. Jälleen kerran on otettu yksi virke ulos kontekstista. Se, mitä minä silloin sanoin, on, että se, mikä on tärkeää elämässä, on yrittää toimia niin, että kansalaisten elämänlaatu paranee jatkuvasti. Ja joku sanoi sitten, pitääkö se tehdä julkisesti vai salassa. Minä sanoin, ettei tässä ole kyse siitä, pitääkö se tehdä julkisesti vai salassa. Pääasiassa, että yrittää edistää sitä, että ihmisten elämänlaatu parantaa. Se on tar- tärkeintä. Tässä on muutama virke, jotka on otettu ulos kokonaisesta puheesta. Ja sitten teidän huomionne, rouva, liittyen käyttäytymiseen tuomioistuimessa. Kyllä on ollut muutamia tapauksia, jossa äh, tuomioistuin on äh, sensuroinut minua. Tämä tapahtuu kaikille lakimiehille neljä viisi kertaa päivässä. Ymmärrän kyllä teitä, koska te sanoitte, että temperamentti on vähän erilainen, mutta jos menette Maltan tuomioistuimeen, niin pari-kolme kertaa päivässä joku lakimies äh, tuomitan tai jopa tuomitaan tuomioistuimen halveksunnasta, koska joskus meidän tuomioistuimistamme keskustelut lakimiesten välillä ovat hyvin kovasanaisia. Meillä on sen tyyppinen kulttuuri, mitä tulee minun temperamenttini, niin kaikki tuntevat minut. Ei minulla koskaan ole ollut mitään ongelmia kenenkään kanssa. Minä olen aina yrittänyt tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa – huolimatta entistä, jota kuvailitte. Mutta minun osaltani kaikki se, mikä voin tehdä ollakseni hyödyksi, niin että voisin edistää avoimuutta ja vastuullisuutta. Ja minä uskon siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on oikea väline toimia niin, varsinkin nyt kun se on kehittynyt siihen vaiheeseen, ettei se enää pidä kiinni pelkästään ähm, näistä säännönmukaisista velvoitteista, kuten äh, DAS-lausuma tai vuosikertomus, vaan myös uudet välineet, kuten esimerkiksi nämä yleiskatsaukset. Meillä on nyt ollut toinen yleiskatsaus, joka äh, auttaa entisestään sekä parlamenttia niitä, jotka ovat täytäntöönpano puolella ymmärtämään, että kun on kyse toiminnan tarkastuksen periaatteiden toteuttamisesta, niin siinä on myös toinen aspekti, ei vain se, että pakotetaan täytäntöönpano puoli antamaan lisäarvoa kansalaisille, vaan myöskin tämä oppiminen toiminnan tarkastuksessa. Se auttaa kaikkia oppimaan, jakamaan kokemuksensa, että kun pannaan täytäntöön tällaisia tarkastuksia, ne ovat kaikkein tärkeimpiä, koska jos tuloksia ei saavuteta, kaikki on ihan turhaa. On turhaa yrittää panna täytäntöön budjettia. Sydämelliset kiitokset. Olen varma, että tämä temperamenttikysymys, no Luxemburgin kollegat kyllä selviävät tästä temperamentista. Ja sitten esittelijä lopuksi. Kurz, weil die, ja, weil die, äh, die Dolmetscher sonst uns von der Fahne gehen, bitte. Hvala za äh, besedo. Sam bi äh, samo Kiitokset. Niin. Seuraavat sanat vielä. Ei tämä koske pelkästään nyt kuultua ehdokasta. Haluaisin vielä kertaalleen sanoa, että nyt nämä ehdokkaat, näillä ehdokkailla täytyisi olla kokemusta myös ulkoisista tilintarkastuselimistä, eli sellaisista elimistä, joilla on lupa tätä työtä tehdä. Lisäksi vaaditaan ehdotonta riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Tämä liittyy tuohon itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja avoimuuteen. Tietenkin se on, tietenkin se on ikään kuin tuo kaiken pyhin, kaikkein pyhin. Siitähän on varmasti usein vaikea päästä. Tähän päättyy tämä kuuleminen. Tapaamme jälleen iltapäivällä kello 15. Kiit. Puheenjohtaja ystävästi kiittää myös tulkkeja ja istunto keskeytetään iltapäivään asti.